omista toimistoistaan. Ja tästä vakuuttuneena sanon, että olen oikein iloisia siitä, että meillä on tämä tutkimus saatu valmiiksi ja voimme kuunnella asiantuntijoita, koska koko tämä prosessi kohesiopolitiikan kanssa jäi tällaisen väestörakenteen pilven varjoon ja tämä väestörakenteen muutos on hyvin tärkeä ollut Me On erittäin tärkeää tutkia tätä tutkimusta ja nyt haluaisin antaa asiantuntijalle puheenvuoron. Meidän pitäisi aloittaa Manuel Samek Lodovicilla, hänen jälkeensä Albert Esteve Palos ja viimeisenä Lars Rademacher. Kolme asiantuntijaa on siis täällä keskuudessamme. Samek Lodovic ensimmäisenä. Uh, Kiitos että olen saanut kutsun tulla esittelemään tutkimusta. Toki se on aika lailla äh, rankka, raskas. Ja tämä toinen dokumentti on yksi niistä tapaustutkimuksista, joita me teimme tätä kokonaistutkimusta varten. Ihan muutama sana pyrkimyksistä ja tutkimuksen sisällöstä. Tarkoitus oli saada käsitys alueellisesta demografisista rakenteista – ja trendeistä ja katsoa, mikä on ollut kohesiopolitiikan vaikutus kaudella 2007-2013 ohjelmointikaudella. Tarkoitus oli katsoa, millaista indikaatiota saamme tältä kaudelta, kun ajattelemme tulevaa kautta. Me olemme käyneet lävitse kirjallisuutta ja tilastotietoja alueellisella tasolla – Olemme käyneet lävitse kohesiopolitiikkaa kaudelta 2007-2013. Olemme perehtyneet ohjelmointiasiakirjoihin. Olemme perehtyneet ohjelmointiasiakirjoihin ja myös tietoihin menoista. Olemme tutkineet, kuinka paljon menoja kuluja on käytetty sellaisiin toimiin, jotka liittyvät demografiseen muutokseen. Sitten olemme toteuttaneet analyysiä kentällä. Olemme keränneet tietoa kymmenestä alueellisesta tapaustutkimuksesta, jotka perustivat erilaisia sosioekonomisia ja demografisia olosuhteita. Tämän kautta saimme myös erilaisia trendejä näkyville tulevalle kaudelle. Olemme myös tehneet tulevalle kaudelle johtopäätöksiä ja johtopäätöksiä politiikasta. Tässä kohtaa voin puhua varsin nopeasti, koska näen, että meillä on myös kaksi muuta esitystä, jotka keskittyvät demografisiin suuntauksiin, trendeihin. Kaiken kaikkiaan päähaasteenamme on se, että väestö ikääntyy. Yhdellä kolmesta alueesta Euroopassa oletamme, että väestö vähenee ikääntymisen ja matalan syntyvyysasteen takia. Ikääntymisen myötä suurena ongelmana on se, että työikäinen väestö vähenee määrällisesti. Ja sitten taas riippuvaisten äh, vanhempien ihmisten määrä kasvaa. Vähemmän ihmisiä on siinä iässä, jossa tehdään töitä, ja yhä enemmän heidän täytyy sitten elättää, tukea vanhempia ihmisiä. Tämä on suuri haaste. Tällä on myös huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Niihin perehdymme myöhemmin. Kaiken kaikkiaan Euroopassa kansainvälinen maahanmuutto on ollut väestön kasvun selittävänä tekijänä monilla alueilla. Kolme neljäsosaa väestölisäyksestä liittyy EUn suuntautuvaan maahanmuuttoon. Vaikkakin nämä ovat yhteisiä suuntauksia kautta EU, niin kuitenkin alueiden välillä on huomattavia eroa. Heterogeenisyys on hyvin suurta. Jotkut alueet kasvattavat väestöön, väestöään, joillakin taas väestö vähenee. Joillakin alueilla on paljon muuttovirtoja, toisilta taas muutetaan pois runsaslukuisesti. Esimerkiksi idässä on näin. Ihmiset lähtevät hakemaan työpaikkoja muualta. On myös suuria eroja alueiden sisällä. Kun ajatellaan sitä, miten väestö jakeutuu alueellisesti, on pääkaupunkeja, alueellisia pääkaupunkeja, joihin väestö keskittyy. Kaupunkialueilla tapahtuu myös äh, taajamakehitystä. Ihmiset muuttavat äh, kaupungin keskustoista kaupungin ympäristöihin, erityisesti nuoret perheet, joilla on lapsia, näin tekevät. Ja kaupungeissa taas sitten maahanmuuttajat ja vanhukset ovat sinne keskittyneinä. Meillä on myös pienempiä kaupunkeja, joissa väestö vähenee. Näin on erityisesti Itä-Euroopassa ja myös Länsi-Euroopan perifeerisillä alueilla. Sitten meillä on maaseutualueiden, vuoristoalueiden, harvanasuttujen alueiden ongelmat. Siellä väestö todellakin vähenee ja ne ovat entistä syrjäisempiä. Nämä suuret erot vaativat paikkaan sopeutettua politiikkaa. Ei voi olla vain maakohtaista politiikkaa, koska maan sisäiset ja alueiden sisäiset erot ovat niin valtavat. Meillä on niin paljon eroja, että tarvitaan täsmennettyä politiikkaa, joka sopii paikallisiin olosuhteisiin. En tiedä näettekö tästä kartasta, mutta teillä on kuitenkin kalvot käytettävissänne. Tässä kalvolla on kuvattuna arviot, ennusteet väestökehityksestä EU-ssa 2008-2030 kaudella. Vaaleansiniset alueet ovat niitä, joissa todennäköisesti väestö kasvaa joko luontaisen muuttovoiton kautta – Taikka sitten niin, että maan sisällä tapahtuu muuttoa, joka sitten kompensoi väestön lisäystä. Tummemmat alueet ovat niitä alueita, joilla todennäköisemmin koetaan väestökatoa ja väestön pienenemistä. Joko luontainen kasvu pienenee, taikka sitten näiltä alueilta muutetaan pois. Näistä alueellisista luvuista havaitsette, että läntisessä ja pohjoisilla alueilla väestö vähe, enenee ja sitten Puolassa ja keskeisessä Euroopassa ja Baltian maissa, itäisessä Euroopassa väestö vähenee. Eteläinen Eurooppa sisältää sellaisia alueita, joilla toisilla alueilla väestö kasvaa ja toisella taas vähenee. Eli todellakin erot ovat huomattavia. Aivan niin kuin jo ennakoin tuossa hetki sitten, nämä demografiset su- suuntaukset, trendit vaikuttavat huomattavasti talouskasvuun ja myös sosiaaliseen kohesioon. Kun ajattelemme sosiaalisia taloudellisia vaikutuksia, niin työikäinen väestö vähenee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos ei ole minkäänlaista politiikkaa, jolla tuetaan työikäisen väestön määrän kasvamista, niin kasvua on vähemmän. On siis yhä vähemmän ihmisiä, jotka tekevät töitä. Jotta voimme tarttua tähän ongelmaan, niin osallistumisastetta on pyrittävä lisäämään. Tämä pätee erityisesti naisiin ja ikääntyviin. Meidän on myös paras, parannettava työmarkkinoiden olosuhteita ja maahanmuuttajien olosuhteita, jotka näihin maihin tulevat. Kun ajattelemme sosiaalisia vaikutuksia, niin ongelmana on eristyneisyys ja köyhyysriski, joka koskee lukuisia väestöryhmiä, esimerkiksi ikääntyneet ihmiset, jotka elävät syrjäalueilla, vuoristoalueilla, eristyneillä alueilla, maahanmuuttajat. Tämä tarkoittaa myös julkistaloudelle lisääntyviä kuluja. Sosiaalimenoihin kuluu enemmän rahaa, terveydenhuoltomenot kasvavat – näin ollen syntyy kestävyysongelma hyvinvointivaltiossa. Väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Väestön muutokset vaikuttavat siis monille aloille politiikassa. Sosiaalipolitiikassa vaikutukset tuntuvat myös työllisyydessä – ja taloudessa. Jotta kasvu ei aivan tyrehdy, niin tarvitaan yhä enemmän ihmisiä työmarkkinoille. Työllisyyspolitiikassa tarvitsemme uusia yrityksiä entistä enemmän. Tarvitsemme myös teollisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme politiikkaa, jolla voimme puuttua aluesuunnitteluun sekä kaupungeissa että maaseudulla. Puhuin tasapainosta näiden alueiden välillä ja niistä isoista eroista, joita meillä on kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välillä. Toisaalta pääkaupungit alueellisesti ja toisaalta taas pienenevät kaupungit periferiassa. Tarvitsemme sellaista perusrakennetta, joka tukee eri alueiden välisiä yhteyksiä ja vähentää eristyneisyyttä. Tarvitsemme myös tieto- ja viestintätekniikkaa ja infrastruktuuria sillä alalla, sosiaalista infrastruktuuria niin ikään tarvitaan. terveydenhuolto, koulutus, infrastruktuuri ja niin edelleen. Kaikki ovat tarpeen. Tarvitsemme myös perhesuunnittelupolitiikkaa ja tasa-arvopolitiikkaa, jotta voimme tukea syntyvyyskehitystä ja naisten osallistumista työmarkkinoille. Jos naiset osallistuvat enemmän työmarkkinoille, niin ainakin osittain he voivat kompensoida sitä, että ikääntyvä väestö osallistuu yhä vähemmän työmarkkinoille. Tarvitsemme myös koulutuspolitiikkaa, jotta ihmisten taitotaso paranee ja heidän pätevyytensä lisääntyy, niin että ihmiset voivat olla pidempään töissä. Tarvitaan myös maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa. Kaikki nämä politiikan alat ovat relevantteja väestömuutosten edessä. Myös institutionaaliset muutokset ja kehitys on tarpeen. Tarvitaan toimintaa sekä komission, parlamentin että alueiden komitean taholta. Nehän ovat jo tehneet paljon työtä. 2005 jo nämä asiat otettiin esityslistalle, käynnistettiin keskustelu, tuotettiin tietoa, indikaattoreita ja kertomuksia. Meillä on tärkeitä indikaattoreita ja tietoja, jotka ovat tärkeitä, jotta voimme ymmärtää ilmiötä paremmin paikallisella tasolla. Meillä on myös rakennerahastoasetus, joka sisältää sisältöä myös demografisesta kehityksestä. Meillä on yksi artikla sosiaalirahasto- ja aluekehitysrahastoasetuksessa, jossa nimenomaan puututaan demografiseen muutokseen. EU 2020 strategiassa demografinen kehitys niin ikään on mukana. Se on siellä yhtenä päähaasteena. Myös lippuleva aloitteissa suurimmassa osassa niistä, on aivan erityisesti mainittu ikääntyminen, elinikäinen oppiminen, terveydenhuolto, sosiaaliturva – Nämä kaikki kysymykset ovat relevanttia väestömuutoksen näkökulmasta. Euroopan parlamentti noin kahdeksan vuotta sitten ryhtyi myös keskustelemaan näistä kysymyksistä. Ja 2011 hyväksyttiin päätöslauselma kohesiopolitiikasta alueellisella tasolla, demografisesta kehityksestä. Se on hyvin ajankohtainen edelleenkin. Tutkimuksen löydökset ovat hyvin pitkälti johdonmukaisia päätöslauselman kanssa. Ja myös johtopäätökset politiikan teon näkökulmasta ovat edelleenkin relevantteja. Mitä sitten jäsenvaltioiden tasolla on tehty. Oikeastaan on uudistettu eläkejärjestelmiä ja terveydenhuoltojärjestelmiä. Kyse on ensisijaisesti ollut julkistalouden kestävyydestä, kun otetaan huomioon eläkkeet ja terveydenhuolto. Eli miten voimme vähentää menoja? Vaaranahan jatkossa on se, että julkiset menot räjähtävät käsiin näillä aloilla. Aivan Vasta hiljan aktiivisen ikääntyvän väestön kysymys on nostettu esille. Alueellisella tasolla on kiinnitetty huomiota aivan erityisesti kohesiopolitiikan rahoittamiseen. Monet näistä kysymyksistä ovat nousseet esille kohesiopolitiikan yhteydessä alueellisella ja paikallisella tasolla. Kohesiopolitiikan rooli on näin ollen ollut erityisen tärkeä, erityisesti paikallisessa ja alueellisessa politiikassa. Kun ajattelemme aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa, niin nehän voivat huomioida toimissaan ja prioriteeteissaan demografisen kehityksen. Ne ovat pitkälti sidoksissa – ilmiöihin ja toimiin, jotka liittyvät demografiseen muutokseen. Me olemme luokitelleet näitä prioriteetteja tiimeittäin ja olemme katsoneet, minkälaisia budjettimääriä näille kysymyksille on myönnetty. Noin 19 prosenttia kokonaisrahoituksesta on myönnetty prioriteettitiimeille, jotka ovat suoraan tai välillisesti yhteydessä demokraattiseen muutokseen. Paljon on siis jo tehty, vaikkakin mitään erityishuomiota ei ole näihin kysymyksiin kiinnitetty horisontaalisessa periaatteessa. Tältä kalvolta näette, miten eri alueet ovat jakaneet rahoitusta kohesiorahastosta, sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta. Nämä toimet liittyvät demokraattiseen muutokseen. Tummemmat alueet ovat niitä, jotka ovat äh, myöntäneet eniten kokonaisbudjetista näille kysymyksille ja taas vaaleammat alueet ovat antaneet pienemmän määrän Näemme tästä, millaisia toimia on rahoitettu kohesiorahaston kautta. Aluekehitysrahaston avulla on tuettu sosiaalista rakennetta etusijassa, eli terveys, koulutus ja sosiaalialan rakenteita – ja myös ennallistamista tai elvyttämistä sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Nämä ovat tärkeitä demografisen muutoksen näkökulmasta. Aluekehitysrahasto on myös rahoittanut innovaatiota ja tutkimusta uusien tuotteiden ja uusien palvelujen aikaansaamiseksi Nämä voivat olla tärkeitä ikääntyvälle väestölle jatkossa. Nämä ovat uusia teknologisen innovaation aloja, jotka ovat hyvin tärkeitä ja joita voitaisiin enemmänkin hyödyntää. Euroopan sosiaalirahasto on käsitellyt ikääntyvien työntekijöiden työllistämispotentiaalia ja aktiivista politiikkaa tällä alalla, naisia ja naisten osallistumista työelämään on tuettu ja myös nuoret ja maahanmuuttajat on huomioitu. Tämä on pääasiassa siis sosiaalirahaston alaa. Näiden väestöryhmien huomioiminen on hyvin tärkeää, kun puhumme demografisesta muutoksesta. Ja sitten alueellinen yhteistyö tekee hyvinkin paljon työtä. Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia vaihdetaan – Meillä on Interreg-ohjelma nimeltä DAT, ja sehän nimenomaan keskittyy demografiseen muutokseen. Hankkeessa itäisistä ja läntisistä jäsenvaltioista on mukana alueita ja ne toteuttavat näkemysten parhaiten käytäntöjen vaihtoa. On esimerkiksi haastateltu ihmisiä Romaniassa ja he ovat sanoneet, että on ollut hyödyllistä nähdä, miten näihin ongelmiin paikallisesti voidaan tarttua. Kuitenkaan demografisesta muutoksesta ei ole mitään kattavaa strategiaa, vain muutamassa jäsenvaltiossa on olemassa jonkinlainen kattava strategia niin, että kaikki eri sidosryhmät politiikan alat on huomioitu. Tietoisuutta on myös varsin vähän sen suhteen, miten rakennerahastoja voidaan tällä alalla käyttää. Oikeastaan tehdään toimia, mutta ei täysin ymmärretä ilmiötä eikä koota kaikkea kattavan strategian alaisuuteen. Paljon enemmänkin voitaisiin tällä alalla tehdä. Kaksi pääongelmaa oikeastaan ovat seuraavat. Nämä toimet ovat varsin sirpaloituneita. Meillä ei ole yleistrategia, niin kuin juuri totesin. Ja myös kestävyys on ongelma. Joskus hankkeet ovat hyvin pieniä ja sitten kun rahoitus loppuu, niin hanke loppuu. Eh, hanke ei jatku sitten enää rahoituksen loppumisen jälkeen. Kun teimme haastatteluja, niin 14.20 kausi oli vasta aivan alussa ja yritimme vasta ymmärtää, onko demografinen muutos yksi pääprioriteeteista alueellisella tasolla. Ja kaikki haastateltavat totesivat, että kyllä se on yksi pääaiheista, johon pyritään puuttumaan tulevalla kaudella. No mitä sitten on tehty? Suurin osa rakennerahastoista on nimenomaan korvan merkitys siihen, että helpotetaan ikääntyvien, nuorten, naisten ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä. Sitten sosiaalinen infrastruktuuri oli toinen toiminta-ala rakennerahastojen varainjaossa, kun huomioimme demografisen muutoksen ja myös kaupunkialueiden ja masentualueiden elvyttäminen on ollut aivan erityisen tärkeää. Ja sitten palvelut ja ICT-ala. Siellä hyviä, hyvin syrjäisillä alueilla, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, tämä ICT-ala ja työllistettävyys olivat keskeisiä. Jotta pitäisin kiinni minulle annetusta puheajasta, niin yritän päästä johtopäätöksiin. Ensinnäkin Muutama sana lainsäädäntöpaketista 2014-2020 kautta ajatellen. Kun katsomme lainsäädäntöpakettia, niin näyttää siltä, että vaikkakin demografinen muutos ei ole mukana horisontaalisissa tavoitteissa uudessa kohesiopolitiikassa, niin siihen kuitenkin keskitytään paljon enemmän kuin aiemmilla kausilla. Demografinen haaste mainitaan aivan erityisesti yhteisessä strategiapuitteistossa. Alueellisen kohesion periaate on uuden kohesiopolitiikan perustana ja se on hyvin tärkeää, kun tartumme näihin demografisiin haasteisiin. Meidän täytyy käsitellä aivan erityisiä hankkeita, erityisiä haasteita, jotka eri alueilla vallitsevat, koska todellakin alueet ovat niin kovin heterogeenisiä. Uusi aluekehitysasetus ja sosiaalirahastoasetus keskittyvät entistä enemmän kestävään kaupunkialueiden kehittämiseen ja myös varoja on korvamerkitty tähän tarkoitukseen. Äärialueet ja harvaan asutut alueet ovat kehitysrahaston kohteena. Sosiaalirahastossa taas keskitytään terveeseen, aktiiviseen ikääntymiseen ja myös sosiaalisen osallistamisen toimiin. 20 prosenttia sosiaalirahastosta pitäisi käyttää köyhyyden vähentämistoimiin ja sosiaalisen osallistamisen toimiin. Tässäkin voimme tarttua demografisiin haasteisiin tätä kautta. On olemassa myös joitakin välineitä, jotka mainitaan asetuksessa. Ne voivat helpottaa kokonaislähestymistavan omaksumisessa, joka on hyvin tärkeää. yhteisölähteinen, lähtöinen alueellinen lähestymistapa, integroidut toimet ja toimintaohjelmat. Yksi parhaista käytännöistä nimittäin on se, että voidaan integroida kohesiopolitiikka ja äh, kansallisen tason ja alueellisen tason politiikka. Sen lisäksi, että huomioidaan aluekehitys, sosiaalirahasto ja myös maaseuturahasto. Tarvitaan koordinoitua, integroitua politiikkaa ja tätä kautta saadaan paljon paremmat tulokset kuin se, sillä tavalla, että jokainen rahasto toimii eristyksessä. Johtopäätöksenä totean, että kohesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat päävälineet, jolla voimme tukea alueita, kun ne sopeutuvat väestön muutokseen. Keskitymme alueelliseen ja paikalliseen sosiotaloudelliseen muutokseen ja nämä suunnitelmat ovat myös monivuotisia, eli on mahdollisuus toimia myös rakenteellisesti. Kuitenkin kokemukset, joita tähän mennessä on saatu, osoittavat, että tähän kysymykseen toki keskitytään entistä enemmän, mutta toimet ovat edelleen liian sirpaloituneita ja toimiin liittyy myös kestävyysongelma. Jotta kohesiopolitiikan tehokkuutta voidaan lisätä, on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota Euroopan tasolla demografiseen muutokseen. Se on yksi tärkeistä horisontaalisista kysymyksistä, joihin kohesiopolitiikalla on puututtava. Meillä on yhteisiä periaatteita ja yleisajatuksia, tavoitteita. Alueiden on aivan erityisesti siis puututtava tähän kysymykseen. On tarpeen tukea integroitua lähestymistavaa, monitasoisen hallinnan, hallinnon periaatteen mukaisesti – Ja on huomioitava myös eri rahastot tässä lähestymistavassa. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota myös yksityisen ja julkisen tahon välisiin kumppanuuksiin. Hyvissä käytännöissä osa oli hyvin mielenkiintoisia, kun niissä voitiin nimenomaan aktivoida yksityiset sidosryhmät paikallisella tasolla. On myös tärkeää tukea uusia lähestymistapoja tapoja, jotka ovat aloitteellisempia. Demografinen muutos ei ole pelkästään ongelma. Se pitäisi nähdä myös mahdollisuutena kehittää uutta teknologiaa, uusia markkinoita. Sehän voi luoda uusia markkinoita uusille tuotteille ja uusille palveluille vanhemmat ihmiset, ma- naiset, maahanmuuttajat voivat olla myös talouden toimijoita, ei, ei, eivätkä vain sosiaalisen, sosiaalituen vastaanottajia ja tuettavia. Jos heitä arvostetaan ja lisätään, korotetaan heidän arvoonsa, niin he voivat tukea sosiaalista kohesiota. Meidän täytyy kuitenkin kehittää tätä uutta ajattelutapaa näihin haasteisiin liittyen. On myös levitettävä hyviä käytäntöjä uudenlaisia lähestymistapoja politiikkaan, jotta voimme ottaa opiksi. Paikallisten toimijoiden on myös opittava sitä, miten näihin asioihin voidaan puuttua. On parannettava institutionaalista kapasiteettia. Paikallinen taso tarvitsee tukea ylemmältä tasolta sen suhteen, miten näihin asioihin voidaan tarttua. On myös parannettava seurantaa ja arviointivälineitä. Tarvitaan uusia indikaattoreja, uusia tietoja joita voidaan kerätä paikallisella ja alueellisella tasolla. Näin voimme arvioida täsmällisesti, mitkä ongelmat ovat kullakin interventiotasolla. Ja viimeiset kaksi kalvoa siitä EUn toimielinten rooli ja Euroopan parlamentin rooli. Euroopan toimielinten pitäisi tarjota ja varmistaa tehokkaampi koordinointi eri politiikkojen välillä, joita paikallisella tasolla sitten toteutetaan. Pitäisi olla aloitteellisempi, toimia kumppanuuden hengessä ja pitäisi myös vaalia keskustelua, jota käydään eri politiikkojen tehokkuudesta. Hyvin vähän arviointia tehdään siitä, missä määrin äh, politiikka on ollut tehokasta. Jos arviointia ei toteuteta, niin kaikki vain jatkavat uudenlaisia lähestymistapoja, mutta emme tiedä mikä sitten viime kädessä toimii ja mikä ei. On tärkeää aloittaa uusia tutkimuksia ja arvioita siitä, mikä politiikka näyttäisi olevan tehokkaampaa missäkin ongelmassa silloin, kun kyse on demografisesta muutoksesta. On tarpeen kehittää myös indikaattoreita ja kerätä tietoa ja tarjota tukea paikallisille instituutioille ja sidosryhmille, jotta ne ovat valmiimpia käsittelemään demografiseen muutokseen liittyviä kysymyksiä. Ja lopulta sitten Euroopan parlamentin rooliin. Euroopan parlamentti on hyvin tärkeä. Sehän edustaa kansalaisia. Se voi stimuloida komissiota, alueiden komitea tekemään enemmän tällä alalla ja käsittelemään tätä kysymystä vakavammin. Se voi esimerkiksi vedota alueisiin ja jäsenvaltioihin, jotta ne kiinnittäisivät enemmän huomiota demografisiin haasteisiin. Se voi tehdä myös kumppanuussopimuksia. Se voi vedota jäsenvaltioihin ja komissioon, jotta tarjotaan teknistä tukea ja osaamista alueellisille ja paikallisille viranomaisille ja myös sidosryhmille sen suhteen, miten näihin kysymyksiin voidaan tarttua. Se voi vedota jäsenvaltioihin ja komission, jotta kehitetään demografisia indikaattoreita ja kerätään tietoa. Se voi myös viritellä keskustelua ja herättää tietoisuutta sen suhteen, miten tärkeitä nämä kysymykset ovat. Täytyy käsitellä myös demografisten haasteiden erilaisia ulottuvuuksia ja sitä, miten mitä voidaan käsitellä. Voidaan edistää seminaareja, työpajoja Euroopan tasolla kansallisesti ja myös alueellisesti. Parlamentissa voidaan aktivoida keskustelua, jota käydään myös vaalipiireissä näistä kysymyksissä. Voidaan myös edistää säännöllisiä tapaamisia muiden valiokuntien kanssa Euroopan parlamentissa silloin, kun kyse on demografisesta muutoksesta. Esimerkiksi työllisyysvaliokunta, naisten asioiden valiokunta ovat tällaisia. Sukupuolikysymyksethän ovat näissä asioissa hyvin tärkeitä. Ja myös komissio ja alueiden komitea täytyy tässä mainita. Kiitoksia ja pahoittelen, jos puhun liian pitkään. Uh, Kiitoksia. Minulla on pyydettävä seuraava asiantuntija puhumaan hieman lyhyemmin, koska tarvitsemme aikaa myös keskustelua varten. Seuraavana Albert Steves Palus. Hola. Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. iltapäivää kaikille ja suuret kiitokset tästä kutsusta. Un placer poder compartir con usted. Onpa ilo jakaa kanssanne näkemykseni Euroopan väestörakenteesta ja erityisesti Etelä-Euroopan perspektiiveistä Portugali, Espanja, Italia ja Kreikka luettaisiin tähän osastoon. Yritän puhua hyvin lyhyesti ja aivan aluksi haluaisin väestön tieteellisesti luonnehtia Etelä-Euroopan näitä alueita ja annan jotakin perustietoja. Etelä-Euroopan maita aikaisemmin ja vielä nytkin voitaisiin luonnehtia hyvin alhaisen hedelmällisyyden maina. Naisilla on keskimäärin alle 1,5 lasta naista kohti. Niitä myös leimaa se seikka, että näissä maissa elinjään odote on korkeampi. Miehet 78-79 vuotta, ja naisilla elinjään odote on vielä korkeampi, eli hedelmällisyys on alhainen, mutta eliniän odote on korkea. Näissä maissa viimeisen kymmenen vuoden aikana on myös ollut paljon maahanmuuttajia. Pahoittelen, että kartta ei tässä onnistunut, mutta kuvitelkaapa sellainen kartta, jossa Espanja, Portugal, Italia, varsinkin vastaanottivat runsaasti maahanmuuttajia vuodesta 1998 vuoteen 2007. Etelä-Euroopan maita luonnehtii valitettavasti myös muutkin tekijät, muun muassa se, että niissä työttömyystaso on paljon korkeampi kuin muissa Euroopan maissa. Täällä on 25 prosentin työttömyyttä Espanjassa – Erityisesti tätä aluetta luonnehtii äärimmäisen korkea nuorisotyöttömyys. Espanjassa esimerkiksi puhutaan 50 prosentista 20-25-vuotiaiden neuvotettujen poikien keskuudessa. Todella puolet näistä työttömänä. Ja vielä toinen hyvin yllättävä luku. Etelä-Euroopan maita luonnehtii se, että 55-64-vuotiaista työllisyys on alle 50 prosentin, eli maa, nämä ovat maita, joissa on vähän lapsia, pitkäikäisiä henkilöitä, teemme vähän työtä ja työttömyysluvut ovat korkeita, nuorisotyöttömyysluvut sitäkin korkeampia ja lisäksi 55-64 vuotiaiden työllistettävyys ja työllisyysluvut ovat hyvin, hyvin alhaisia. Mitä sitten tulevina vuosina tulee tapahtumaan? Näyttää siltä, että hedelmällisyys ei tule nousemaan. Meillä oli alhainen hedelmällisyys jo hyvinäkin aikoina. Nyt on kriisi päällä ja tämähän vaikeuttaa hedelmällisyyden nousua entisestään. Lisäksi maahanmuuttoliike on muuttumassa. Olemme ottaneet vastaan paljon maahanmuuttajia nyt. Espanjasta, Italiasta lähtee pois enemmän ihmisiä kuin sisälle tulee. On hyvin luultavaa, että tulevien, viiden, tulevien kymmenen vuoden aikana tulemme menettämään väestöä. Ja on myös hyvin luultavaa, että näissä maissa tulevien kymmenen vuoden aikana esimerkiksi Espanjassa vuonna 1217 tulee olemaan enemmän kuolemantapauksia kuin syntymiä. Joten tässä on todellakin väestö, väestörakenteellinen tilanne merkittävällä tavalla muuttumassa. Tällaisen apokalyptisen, katastrofaalisen tilanteen edessä joka kerta, kun tulee uutisia, jotka vahvistavat näitä suuntauksia, saamme kaiken näköisiä puheluita lehdistöltä, poliitikoilta ja Meille esitetään aina kolme kysymystä. Mitä meidän yhteiskunnillamme tapahtuu, kun väestö vähenee? Onko se huono asia, että väestö vähenee? Toinen kysymys. Mitä tapahtuu tämän maahan, tämän siirtoliikkeen muutoksella, kun nuoret lähtevät pois maasta, niin menetämmekö inhimillistä pääomaa? Ja kolmas kysymys. Tämä, tästä pidetään eniten. Kuka maksaa eläkkeet? Jos me kerran ikäännymme, jos ei lapsia ole, työtä ei ole, väestö ikääntyy, kuka maksaa eläkkeet? Näihin kolmeen kysymykseen yritän nyt muotoilla omat vastaukseni. Ensimmäinen kysymys. Mitä tapahtuu, kun väestö vähenee? Minä sanoisin, että no eipä mitään kovin ihmeellistä. Meidän ei pitäisi liikaa siitä huolehtia ja huolestua. Meidän olisi luovuttava joistakin ajatuksista, jotka ovat aika tiukkaa mielissämme, nimittäin esimerkiksi sellaisesta, että on ihanteellinen hedelmällisyystaso, kuten 2,1 lasta naista kohti teoreettisesti. Tämä on se luku, joka säilyttää väestön ennallaan meidän käsittääksemme tämä on myytti. Jos kukaan ei kuolisi, ei kenenkään tarvitsisi syntyä, koska väestö pysyisi vakaana. Tietenkin jos monet kuolevat, niin kaksikaan lasta ei riittäisi, jotta väestö, väestön määrä pysyisi ennallaan. Joten on tärkeää suhteuttaa lasten määrä elinikään. On siis hyvin luultavaa, että kun ihmiset elävät pidempään, kun elinjän odote nousee, vähemmillä lapsilla voidaan, säily, voidaan kuitenkin säilyttää sama väestömäärä. Tämä oli suuri eurooppalainen keksintö. Eurooppa on historiallisesti ollut etulinjassa, kun siellä on ollut hyvin tehokas lisääntymisjärjestelmä. Meillä on ollut monta vuotta vähemmän lapsia kuin tässä mainittu ja maahanmuuton ja, ja pitkäikäisyyden vuoksi olemme kuitenkin säilyttäneet väestön. Jotta yhtälö säilyy ennallaan, niin on tärkeää, että, että ne harvemmat, yhä harvemmat lapset olisivat taloudellisesti tuottavampia niin, että tämän päivän palvelualan työntekijä voisi, voisi maksaa neljä eläkettä kun maksetaan näitä 20-30 vuotta sitten eli henkilöiden eläkkeitä. Jos selitetään tämä tilanne, jossa jokaisen sukupolven lapset ovat tuottavampia kuin aikaisemmat, niin tämä väestörakenteellinen apokalypsis yhtäkkiä häviääkin ja haihtuu. En tarkoita kuitenkaan, ettei hedelmällisyyttä olisi rohkaistavaa ja ettei olisi autettava lastensaannissa. Kyllä se on tarpeellista, mutta ei siksi, että meillä olisi sellainen väestörakenne, jonka kautta voitaisiin eläkkeet maksaa, vaan siksi, että kaikki naiset ja miehet, jotka haluavat saada lapsia, että he voisivat niitä saada. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa hyvin luultavasti puolet tänään syntyvistä tulevat elämään yli sata vuotta. Sen sijaan lapsethan ihmiset saavat lapsia 25-40-vuotiaana. Jos sitten ollaan nuoria aikoina, jolloin taloustilanne on hyvin vaikea, niin silloinhan voi käydä niin, että nämä pariskunnat jäävät ilman lapsia ja nämä henkilöt joutuvat elämään sata vuottansa ilman tällaista yhteiskunnallista lisääntymistä. Meidän on nyt taattava ja kaikki keinot käyttöön, jotta ne henkilöt, jotka haluavat saada lapsia, eivät jättäisi lapsia tekemättä taloudellisen tilanteen takia. Koska tällähän voi olla vaikutus ei niinkään makrodemografiaan, mutta heidän, näiden ihmisten henkilökohtaisen elämään, jos todellakin elämme sata vuotta ilman, ilman jälkikasvua. Sitten eh, maastamuutosta. Tällä hetkellä hetkellä ollaan huolestuneita siitä, että Etelä-Euroopan maista, Espanjasta, Italiasta monet henkilöt muuttavat pois. Nykytietojen mukaan tiedämme, että suurin osa poistuvista henkilöistä ovat ihmisiä, jotka tulivat maahan vasta vähän aikaa sitten. Ja kun talousnäkymät ovat muuttuneet, eivät, nämä ihmiset eivät ehkä olleet muutenkaan juurtuneet kunnolla, he muuttavat nyt sitten takaisin kotimaihinsa tai kolmansiin maihin – sen sijaan mitään suurempaa kotoperäisten henkilöiden poistamista ei ole havaittu, vaikka tiedotusvälineissä eh, tällaiset uutiset paljon kaikopohja saavatkin. On tärkeää, että viimeisten vuosien muuttoliikekokemukset ovat antaneet aiheuta uudelleen ajatteluun. Jotkut teoreetikot sanoivat, että, että kun että Eurooppa tai Espanja voi tyhjentyä ja, ja siksi tämä olisi ikään kuin kutsu maahanmuuttajille. Erikoista kyllä, maahanmuuttajia tuli eniten silloin, kun kotoperäiset suurimmat sukupolvet tulivat työmarkkinoille. Eli kun oli eniten espanjalaisia tai italialaisia työikään tulossa, niin samaan aikaan ulkopuolta tuli eniten ihmisiä, koska työtä oli kaikille. Nyt työikään on, on tulossa 80-luvulla syntyneet ihmiset, heitä ei ollut kovinkaan paljon, sukupolvi on pieni. Ja nyt kuitenkin maahanmuuttajatkin lähtevät, joten ei näillä tunne olevan suhdetta, linkkiä toisiinsa, eli siihen, että kuinka suuria sukupolvet ovat ja kuinka paljon maahanmuuttajia tulee tai jättää tulematta, vaan pikemminkin taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon näitä maahanmuuttajia tulee tai lähtee. Sitten ikääntyminen ja kuka maksaa eläkkeet. Ikääntyminen hän on tulos hyvistä uutisista. Eli iän odottemme on noussut. ja neljä kuukautta vuotta kohti, elittyä vuotta kohti on elin iän odota noussut. Siis joka ne, kymmenes vuosi saamme kaksi vuotta lisää. Ikään kuin, vähän niin kuin, että, että päivässä ei olisikaan 24 vai 28 tuntia. Näin paljon voitamme uutta elinaikaa ja eliniän odotte johtaakin toiseen käsitteeseen sen pohdintaan. Ikä olisi nähtävä joustavana käsitteenä. Emme voi ajatella, että, että tällaiset ikä, ikäkaudet pysyvät aivan aina samana. Tänä päivänä 65-vuotias henkilö ei ole sama asia kuin 65-vuotias 30 vuotta sitten, eikä myöskään eh, sama kuin 65-vuotias 30 vuoden päästä. Miltä hänestä tuntuu, minkälainen terveydentila hänellä on. Tilanne muuttuu paljon 30 vuodessa. Edelleen eliniän ajan odotte liittyy siihen, että olemme pidempään isiemme, vanhempiemme, isovanhempiemme ja isoisovanhempiemme kanssa. Ja tähän liittyy sukupolvien välinen avunanto, joka voi olla hyvinkin merkittävää. Tällainen neljän ulottuvuuden suku on nyt tullut kuvaan. Se tarkoittaa, että on lapset, vanhemmat, isovanhemmat ja isoisovanhemmat samaan aikaan läsnä. Tämä on yhä, yhä tavallisempaa. On on yhä tavallisempaa, että lapsilla on isoisovanhempia elossa. Ja luultavasti tulevaisuudessa on enemmän lapsia, taikka enemmän lapsen lapsen lapsia kuin <laughs> vanhempia. Tämä aiheuttaa vertikaalisia tukijärjestelmiä. Tästä tuleekin sellainen ajatus, että niin, että aikaisemmin nuoret ajattelivat vanhempia, nyt kuitenkin vanhemmat ovat jo keränneet vaurautta ja auttavat nyt nuoria. Eli jos käännämme nurinpäin tämän pääoman, jota ikääntyneemmät ovat keränneet, niin se, se kääntyykin tuonne alaspäin nuorille päin ja näin tämä vaikuttaa julkisella ja myös yksityisellä tasolla ja näin yhä enemmän voidaan saada aikaan tuottamimpia nuoria sukupolvia, joiden avulla voidaan myöskin ratkaista tämä eläkkeiden maksuongelma. Näin Etelä-Euroopan maissa, joissa perhesiteet ovat hyvin tärkeitä. Sen lisäksi, että on näitä sukupolvien välisiä järjestelmiä, meidän, meidän on luotava järjestelmiä, joissa sukupolvet auttavat toisiaan. Joten en minä nyt näe tätä tilannetta niin synkkänä nykyisellä sukupolvella, varsinkin jos he osaavat hyödyntää näitä mm, ikään vanhempien sukupolvien mahdollisuuksia. Kuka sitten todella maksaa nämä eläkkeet? Ensinnäkin ensimmäinen kysymys kuuluu, väestötieteilijöiden pitäisi ensinnäkin todeta, että eläkkeiden on sopeuduttava väestön rakenteellisen todellisuuteen eikä toisinpäin. Meidän olisi lopetettava sen laskeminen, kuinka monta henkilöä on aktiivityössä ja kuinka monta on passiivisena ja lopettava, lopetettava todellakin näiden henkilöiden laskeminen, vaan pikemminkin maksuosuuksien laskeminen, panosten laskeminen. Jos pystymme lisäämään tuottavuutta, niin ei varmaankaan olisi syytä huoleen sen suhteen, että aktiivisen väestömäärä vähenee. Mutta niin kuin ensimmäistä kuvista näkyi, on tärkeää lisätä työllisyysastetta nykysukupolvien keskuudessa – sellaisessa vaiheessa, jossa tänään syntyvät sukupolvet, suurin osa heistä varmaankin saavuttaa 100 vuotta. Tällaisessa tilanteessa ei voi käydä niin, että 55-vuotiaana vain puolet näistä ihmisistä on, omat työssä. Minun missioni on, että muuttuuko tämä tilanne. Kyllä muuttuu, se on ainoa vaihtoehto, mutta se kuka auttaa ketään, niin se tulee muuttumaan. Minun mielestäni ei ole mitään väestörakenteellisia haasteita, vaan taloudellisia haasteita. Ja ratkaisu on siinä, että lisätään työllisyysastetta, vältetään palkkojen pienentyminen, investoidaan tuottavuuteen, jotta ei rikota tätä sykliä, e, joka Euroopassa on saatu luotua. Meillä on vähän lapsia, elämme pitkään, mutta kukin sukupolvi on tuottavampi kuin edellinen sukupolvi. Tämä on, tämä on säilytettävä ja se säilyttää väestön ja se säilyttää tietyn tie, hyvinvoinnin tason. On siis äh, lähestyttävää väestötiedettä eri parametreista käsin. Olemme uuden demografisen ajan alussa. Meidän olisi nyt lopetettava tulevaisuuden ennakointi niin, että tehdään väestöprojektioita, joissa ei huomioida tätä joustavan ikääntymisen käsitettä, joissa ei huomioida sitä, että 70 vuotias 70 vuoden päästä on aivan toinen juttu kuin tämän päivän 70-vuotias. Ja on vielä korostettava sitä, että tärkeimmät haasteemme eivät ole väestöön liittyviä, vaan ne ovat taloudellisia, ne ovat työn laatuun liittyviä, koulutukseen liittyviä ja niin edelleen. Etelä-Euroopan maissa nuorten sukupolvien on saatava kapasiteettia. Monet heistä vielä asuvat vanhempiensa luonne. Heidän on päästävä hyvin työpaikkoihin ja lisättävä työ, tuottavuutta. Erityisesti on tärkeää auttaa näitä 35-40-vuotiaita, joilla on jo työpaikkoja, mutta luultavasti heidän tilanteensa on sellainen, että he eivät voi saada niitä lapsia, joita he haluaisivat saada. Tällä tulee olemaan pitkällä aikavälillä vaikutuksia, erityisesti jos ajatellaan näitä hyvin pitkiä eliniän ajan odotteita. Tämä voi vaikuttaa todella näiden henkilöiden henkilökohtaiseen ja perheen hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Haluaisin kiittää tästä teitä huomiostanne ja toivon, että olen vakuuttunut, te, vakuuttanut teidät siitä, että meidän ei pidä olla niin kauhean huolissamme näistä väestörakenteellisista haasteista, vaan enemmänkin taloudellisista haasteista. Kiitoksia. Muchas gracias. And now I would like to ask mm. Lars Rademacher. Kiitoksia sitten Lars Rademacher. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos kutsusta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Täytyy sanoa ähm, myöntää, että olen hiukan ymmärrän sitä, että minut on tänne kutsuttu tällaista äh, viestintäasiantuntijaa kuin minä. Aika harvoin kutsutaan nämä aluepolitiikasta puhumaan, en myöskään ole väestökehityksen asiantuntija. Mutta äh, ehkäpä minun puheenvuoroni onkin sitten joka kevyempää Äh, teille, hyvät naiset ja herrat. Kyse on nyt siis äh, naispuolisista äh, yrittäjistä, yrityksen perustajista. Tässä tarvittaisiin Euroopan laajuisia neuvontarakenteita, jotta voitaisiin tukea naisia heidän matkallaan yrittäjiksi. Kaikkihan tiedämme, että demografinen kehitys tekee tarpeellisemmaksi sen, että naiset työskentelevät pidempään niin Saksassa kuin muissakin EU-maissa. Ja tähän tietenkin liittyy myös se, että heitä tulee tukea, kun he ryhtyvät yrittäjiksi. Voitte itsekin varmasti kuvitella, että tämä yrityksen perustaminen saattaa olla vain ikään kuin tällainen siirtymä, kun kaipaa hiukan joustavampia eh, työskentelymahdollisuuksia. Jos tällaista joustavuutta ei ole tarjolla, niin mm, naiset eivät ehkä sitten uskalla tähän ryhtyä. Kun ajatellaan tutkimusta, jonka olemme toteuttaneet, niin olemme tehneet sen itse asiassa erään naisjärjestön aloitteesta, joka on, tai liittyy Hypoferais Bank, Pankkiin. Ja sanon tämän nyt siitä syystä, että ainakin Saksassa, niin tosiaan minulla ei nyt ole niinkään eurooppalaista vertailupohjaa, mutta ainakin äm, Saksassa yleensä juuri y- yritykset ä, tukevat ä, naisia ja on tällaisia mentorointiohjelmia hyvin äh, eri alojen äh, naisyrittäjät ja johtajat tukevat mm, sitten äh, muita naisia näiden perustaessa yritystä. Mm, ja nämä tahot nyt sitten ehdottivat tämän tutkimuksen toteuttamista ja meidän luonnollisesti tällaisen yksityisen ja yrityskumppanin kumppanuusohjelman kautta, joita on kaikkialla Saksassa, e, niin tällainen naisyrittäjien tukiverkosto Baden-Württembergissä itse asiassa toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa ja täältä kautta olemme näitä tietoja sitten saaneet tutkimukseemme. E, yleisesti ottaen voidaan todeta, että Saksassa perinteisesti, kun työttömyysluvut vähenevät, myös yrityksiä perustetaan vähemmän, mutta naisten suhteen tilanne on tällä hetkellä nyt päinvastainen. Mutta naiset toimivat eri tavoin kuin miehet. He eivät ota niinkään suuria riskejä yritystä perustaessaan, aloittavat pienesti, mutta ei tämä ollenkaan merkitse sitä, että he eivät olisi niin menestyksekkäitä Tämä ei ehkä niinkään liity näiden naisten persoonallisuuteen. Ja halusimmekin tutkia, että miksi he perustavat yrityksiä niin kuin perustavat ja miten he ylittävät esteitä yrityksen perustamisen tiellä. Tästä oli kyse tutkimuksessamme ja tietenkin myös tuosta mentorointiohjelmasta, johon viittasin. Teimme tosiaan yhteistyötä tämän Äh, verkoston kanssa, jolla oli tiedot yli 8000 yrityksen perustaneesta naisesta, mm, jotka siis saivat verkostolta apua yritystä perustaessaan viimeisten mm, kahden vuoden aikana. Yleensä tällaisia tietoja ei kerätä, äh, niitä ei ole mm, olemassa ja tällaisten tietojen kerääminen on luonnollisesti hyvin kallista. Me sitten äh, kyselimme äh, myös näiltä mentoreilta yrityksen perustamisesta ja tuesta, jota tälle voi saada. Äh, ajattelimme, että jos kysymme näiltä naisilta yrittäjiltä itseltään, niin hajonta ehkä tulee olemaan hiukan liiankin suurta, koska kaikilla on omat henkilökohtaiset no, taustansa tietenkin, jotka ovat johtaneet sitten yrityksen perustamiseen. No, me kysyimme 424 neljältä naiselta yrityksen perustamisesta. He olivat 40,5-vuotiaita keskimäärin ja näin voidaan jo todeta, että naiset itse asiassa perustavat yrityksen huomattavasti myöhemmin kuin miehet. He ovat myös erittäin korkeasti koulutettuja usein. He pohtivat asiaa pidempään kuin miehet, äh, tutkivat asiaa, äh, keskustelevat siitä muiden kanssa. Eli yleensä kun nainen perustaa yrityksen, äh, hän tekee tämän hyvin perustellusti. Millä aloilla näitä yrityksiä sitten perustetaan? No tuo punaisella näkyvä osa on palveluala, eli esimerkiksi erilaiset hoitopalvelut, siivouspalvelut, lähetyspalvelut, pakettipalvelut ja tietenkin sitten myös sellaiset alat, joilta varmasti kaikki toivomme lisää yrityksiä, vaikkapa teollisuuden alalla, kuten bioteknologia, lääketiede ja niin edelleen. Näiltä aloilta naiset eivät juurikaan ole liikkeelle lähteneet Tämä tietenkin liittyy hyvin pitkälti myös siihen, että suuri osa naisista, jotka yrityksen perustavat, hyvin usein ovat taustaltaan humanisteja, eivät niinkään ehkä luonnontieteilijöitä tai taloustieteilijöitä – samoin sitten ehkä media-asiantuntijoita, viestintäasiantuntijoita. Näillä mediaviestintäaloillakin kyllä yrityksiä naiset perustavat aika usein ja tämä liittyy varmasti siihen, että he, heillä on tämä tausta jo olemassa. Ja yleensä nämä naiset toteavat, että itse ovat yrityksensä ydin. Yleensä naiset perustavat yrityksen yksin tai korkeintaan kaksin ja etsivät ikään kuin tilannetta, jossa pääsevät eroon virkasuhteesta, haluavat lisää vapautta, lisää joustavuutta työelämässä yleensä Eh, siksi, että heidän on hyvin vaikea yhdistää työ- ja perheelämää. Mm, he ovat yleisesti tyytymättömiä niihin mahdollisuuksiin, eh, joita heillä on työsuhteessa ja itsensä kehittämisenkin suhteen. Kun verrataan miesten ja naisten välistä tilannetta, on tämä tutkimus vuodelta 2012 Saksasta. Tässä todetaan, että jopa 60 prosenttia miehistä, tai itse asiassa eh, kaikista miehistä, jotka perustavat yrityksen, niin 60 prosenttia tekee tämän päästäkseen työttömyydestä, siis työllistääkseen itsensä, mutta naisista vain kymmenisen prosenttia. Ja tämäkin osoittaa, että naisilla tavoitteet, jotka yrityksen perustamiseen liittyvät, ovat täysin toiset kuin miehellä. Naiset eivät myöskään ole yhtä kompromissihallukkaita, mitä tuon työ- ja perheelämän tasapainon etsimiseen tulee. Miehet usein ovat valmiit luopumaankin tästä tasapainosta ensimmäisten parin vuoden aikana, ovat valmiit tekemään kovastikin työtä, mutta naiset eivät tästä suostu edes keskustelemaan. Heille todella keskeistä yritystä perustettaessa on se, että he pystyvät ottamaan perheelämänsä entistä paremmin huomioon. Lisäksi esitimme sitten kysymyksen, mitä mieltä naiset olivat tukijärjestelmästä. Tunsivatko, että he saivat kylliksi tukea yritystä perustaessaan eh, eri viranomaisilta ja muuten. Ja tässä naiset oikeastaan kertoivat vaikutelmansa olevan sellaisen, että olemassa olevissa tukiohjelmissa, joita on, meillä on osavaltiotasolla Saksassa tällaista tukea, mutta myös aluetasolla ja teollisuuden taholta tukea, mutta näissä puitteissa naiset eivät ehkä yleensä niinkään katsoneet, että heidän tilannettaan erityisemmin otettiin huomioon. Ja kun naisia verrattiin sitten miehiin, niin äh, havaittiin, että miespuoliset yrityksen perustajat olivat ikään kuin itsevarmempia. E, itse varmasti esittelivät äh, ehdotuksensa ja hankkeensa myös mahdollisille sijoittajille, investoijille ja äh, Tämä on äh, kyllä aiheuttanut äh, koko tässä yrityksen perustamisprosessissa naisille äh, merkittäviä esteitä. Kysyimme sitten myös erikseen mentoreilta, olivatko he samaa mieltä vai että mahtoiko olla niin, että naiset vain itse olivat skeptisiä tukijärjestelmien suhteen ja tuen suhteen, jota he voivat saada. Mentorit kuitenkin vahvistivat hyvin voimakkaasti tämän naisten vaikutelman, totesivat, että yritystä perustavilla naisilla ei juurikaan tukea ole odotettavissa. Ja me mietimmekin nyt sitten, että miten voisimme kääntää tämän tilanteen paremmaksi ja Tosiaan tässä nyt viime vuosina on alettu tarjota tällaista mentorointia ja meidän oli kyllä kiinnostavaa havaita, että olemassa olevat ohjelmat ovat aika tuntemattomia monet naiset mielellään haluaisivat äh, tällaisen äh, mentorin apua, mutta eivät tienneet, että mistä äh, sellaisen voisi löytää, kehen ottaa yhteyttä. Ja osittain itäisessä Saksassa löysimme koko joukon naisia, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan koko asiasta. Mutta ne, jotka olivat löytäneet itselleen mentorin, hyötyivät tästä selvästi erittäin paljon, erityisesti vaikkapa saadessaan näin tukea oikeudellisissa kysymyksissä, verotuksellisissa kysymyksissä, ylipäätään koko perustamisprosessin oikeudellisissa ja muun muassa kirjanpidollisissa kysymyksissä, joissa he tarvitsivat apua, niin aivan ilmeistä oli, että paitsi että esimerkiksi paikalliset kauppakamarit olivat heille hyödyksi, myös suuressa osin heidän kanssaan yhteistyötä tekevät mentorit. Kiinnostavaa muuten löysimme aika merkittävän eron Saksan sisältä sen suhteen, että miten näitä yrityksiä perustetaan, minkälainen yrittäjyyshenki eri alueilla on. Ja oikeastaan kiinnostavaa on se, että tällaiset voimakkaat talousalueet, kuten vaikka Baden-Württemberg ja Bayeri, eteläinen ja lounainen Saksa, ovat niitä alueita, joilla naiset kokivat saavansa kaikkein vähiten tukea. Tukea naiset kokivat saaneensa erityisesti pohjoisessa ja itäisessä Saksassa. Mahdollisesti tämä liittyy myös siihen, että etelässä naisen rooli on käsitetty hiukan toisin perinteisesti kuin pohjoisemmassa, mutta tätä me emme tarkastelleet ja tutkineet sen kummemmin. Sitten vielä viimeinen seikka, joka mielestämme oli todella kiinnostava. Niin kuin alussa totesin, niin oikeastaan itse olen viesti, äh, äh, tieteen asiantuntija, viestinnän asiantuntija. Ja kun tässä nyt ajatellaan äh, uutta mediaa ja tätä mediavallankumousta, niin sosiaalinen media on myös ollut erittäin tärkeä yrityksen perustamisprosessissa. Aiemminhan tätä roolia ei juurikaan sosiaalisessa mediassa ole, sosiaalisella medialla ole ollut, mutta nyt naiset käyttävät sitä muun muassa markkinoinnissa, eivät kuitenkaan paljon muuten kun ajatellaan vaikkapa verkostoitumista, mm, jo, jonkin verran samoin sitten kumppanien löytäminen, tätä oli aika vähän. Ja tämä johtaakin sitten siihen, että juuri tuo verkostoituminen, eh, verkostoitumisrakenne on asia, jota haluamme tarkastella, koska kiinnostavaahan on nähdä, että minkälaisia verkostoja on niillä naisilla, jotka sitten, joiden yritykset todella menestyvät. Ja tästä tuleekin meillä sitten uusi tutkimuskohde. Ja näin, rouva puheenjohtaja, oikeastaan olenkin nyt kertonut teille tästä tutkimuksesta sen, minkä olin ajatellut kertoa. Minä laitan tuonne salin takaosaan teille pari kopiota tästä tutkimuksesta, jos olette kiinnostuneita. Se on valitettavasti saksankielinen, mutta on siinä englanninkielinen tiivistelmä. Kiitos. Thank you. I, I just wonder whether this is only... Kiitoksia. Mahtaako olla niin, että täällä vain jäi kuvat näkemättä? Jos teillä on ne, niin voisitte ehkä toimittaa ne meille sähköpostit, sen olisivat oikein hyödyllisiä. Ajattelen myös tässä Barcelonan kollega, jos nämä kuvat voitaisiin saada, niin se olisi hyvä, niin voidaan jakaa valiokunnan jäsenten kesken. Kiitoksia. Kuulimme tässä siis tutkimuksen tuloksista, tutkimuksen, jonka olimme tilanneet parlamenttina, ja kuulimme myös näitä kahta asiantuntijaa, jotka täydensivät tutkimuksen tuloksia. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun kysymyksiä, kommentteja. Lambert van Nistelrooy, Kirstin Ostfeld ensimmäisenä. Naiset ensin. Ja, vielen äh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli ilo ja kunnia Regi-valiokunnan puolesta kollegojen kanssa täällä kirjoittaa olla esittelijänä juuri tämän väestö muutosasian suhteen ja monet asioista, joita te tässä mainitsitte, tulivat täällä meillä myös tuolloin esiin. Ja kyllä tässä ihan oikeilla linjoilla varmasti ollaan ja oikean suuntaan menossa. Meille tärkeää on aina ollut se, ettei eh, väestökehitystä nähdä tällaisena haasteena tai, tai, tai pelkänä esteenä tai ongelmana, vaan mahdollisuutena. Mehän tiedämme, että joka toinen eh, näinä päivinä syntyvä tyttö tulee <laughs> elämään satavuotiaaksi. Sehän on hienoa. Itsekin haluaisin elää niin pitkään, mutta tietenkin mieluiten terveenä. Ja tätä varten tarvitaan tiettyjä toimia. Ne ovat välttämättömiä ja omassa mietinnössä tietenkin tähän myös puutuimme. Ja olemme oikein iloisia siitä, että mm, viimeisimmissä kohesiopolitiikka- ja rakennepolitiikkaneuvotteluissa olemme saaneet tälle tukea. 2006 vuonna rakennepolitiikassa nyt demografialla ei ollut minkäännäköistä roolia, mutta nykyään on. Ja monet alueet kyllä kiinnittävät väestökehitykseen paljonkin huomiota. Itse tulen Bayerista, runsassa, väkisestä, Saksan kolkasta, mutta Bayerissakin tiedämme, että rakennemuutos on hyvin merkittävä tietyillä muilla alueilla, joista ihmiset joutuvat poistumaan, lähtemään ja tämä onkin hyvin ratkaisevaa, siksi, että ei ole työpaikkoja eikä ole kouluja, ei ole opiskelupaikkoja. Ja aika pitkälti tässä nyt keskitytään suurkaupunkeihin, suuriin kaupunkeihin ja muuta alueet sitten tyhjenevät. No nythän meillä on uusi operatiivinen ohjelma ja Bayerissa meillä osavaltion hallitus kiinnittää asiaan huomiota ja toteaa, että ei tietenkään voi olla, että jotkut alueet kertakaikkiaan tyhjenevät ja muut sitten kasvavat väestöltään ja muuten, sillä onhan niin, että kun väki vähenee jossain, niin se lisääntyy toisaalla ja tämä liittyy tai johtaa sitten kaupunkien infrastruktuuriongelmiin, tarvitaan lisää asuntoja ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat ongelmia, jotka hyvin ovat tiedossamme ja joilta osin nyt varmaan olemme ihan hyvällä tiellä, kun keskustelut jatkuvat tietenkin myös tulevaisuudessa yhdessä alueiden kanssa. Pari sanaa muuten vielä tuosta, noista syntyvyysluvuista. Tehän tässä hyvin kattavasti kuvailitte tilannetta Etelä-Euroopassa, mutta kyllä Euroopasta on muitakin esimerkkejä. No eivät nämä nyt kuulu Euroopan unioniin, mutta kun katson Norjaa, niin mehän tiedämme, että Norjassa syntyvyys on lisääntynyt, mutta se on, se on lisääntynyt siksi, että työ- ja perheelämän yhdistäminen ei ole mikään ongelma. Siellä valtio on tehnyt hyvin paljon valtio on toteuttanut infrastruktuuritoimia Ähm, tukenut yrityksiä, yritysten perustamista ja niin edelleen. Eli kaikki nämä toimet ovat äh, kulkeneet rinta rinnan. En nyt halua tässä äh, puhua liian pitkään, mutta vielä noista yritysten perustajista toteaisin, että äh, Saksassahan 90-luvun alussa meillä oli ensimmäinen aalto, jossa ikään kuin monet ryhtyivät työsuhteen ähm, päätyttyä yrittäjiksi, mutta monet kyllä tekivät varsinaisen mahalaskun ja joutuvat, joutuivat hyvin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen tämän jälkeen. Ja täytyy todeta, että yksittäistapauksissa voi olla erittäin myönteistä rohkaista ihmisiä yrittäjyyteen, mutta ei varmaankaan voida todeta, että tämä ratkaisee kaikki ongelmat. Meidän täytyy muuttaa työmarkkinoita Eh, työelämää niin, että miehet ja naiset eh, riippumatta siitä, mistä tulevat, eh, saavat työmarkkinoilla täysin samat mahdollisuudet. Kiitos. Lambert van Nistelrooy. Sitten Lambert van Nistelrooy. Ja, dank u wel. Ik moet zeggen, het Kiitos. Mukavaa, että näin vuoden lopuksi saa kuulla tällaiset myönteiset äänet täällä, koska useinhan kyllä nämä väestökysymykset nähdään vaikeutena ja haasteena, jotka meidän on jotenkin hallinnoitava ja nämä nousevat eläkekustannukset ja se, että mihin kaikki nuoret katoavat. Mutta tosiaan se, mitä tässä nyt on kuultu, oli erittäin myönteistä, hienoa. Ja tämä koskee tietenkin myös Euro- Euroopan eri ohjelmia. Me tietenkin tarkastelemme asiaa paitsi temaattisesti myös sitten ohjelmallisesti, joten tämä teki hyvää. Pari kysymystä. Ensimmäinen asia, siis tällainen kutistuva väestö. Väestö vähenee. Niin eikö tämä voisi olla meillä myös kriteerinä, koska nythän katsotaan keskimääräistä tulotasoa Euroopan unionissa. Tämä on meillä indikaattori, mutta eikö tällainen elinvoimaisuus voisi olla myös yksi kriteeri? Eli voitaisiinko, kun varoja jatkossa tulevaisuudessa jaetaan, niin voitaisiinko ottaa kriteeriksi tällainen väestön kutistuminen, vaikkapa jos se laskee, no 5 prosenttia ei ehkä ole vielä niin paljon, mutta jos väestö vähenee vaikka tietyssä äh, ajassa 10-15 prosenttia, niin että asia voitaisiin jotenkin puuttua. En minä tiedä miten, ei minulla mitään ratkaisua tässä ole. Tietenkin on harvaan asuttuja alueita jo muutenkin, mutta tällainen, tällainen väestön vähenemisen dynamiikka ehkä voitaisiin jotenkin ottaa huomioon. Sitten kun ajatellaan uuden viestintäteknologian roolia myös meidän ohjelmissamme, niin uudet sukupolvet, jotka ovat täysin sidoksissa uuteen teknologiaan ja laajakaistat ja satelliitit, joiden kautta voidaan lisätä kapasiteettia huomattavasti entisestään, niin No voitaisiinko tässä nyt pohtia juuri esimerkiksi yrittäjyyttä myös siltä osin, että voi esimerkiksi kotoa käsin tehdä työtä. Eli tällaisia moderneja työpaikkoja ja myös palveluja. Tästäkin mielelläni kuulisin teiltä jotain. Mutta tässä kyllä nyt ollaan hyvillä mielin. Joudun puoli viideltä lähtemään yhteen haastatteluun, mutta tulen kyllä takaisin. Ja mielestäni on todella hienoa, että näin hyvässä hengessä tässä nyt mennään juuri ennen äh, joululomin lähtöä. Niin, sitten muuten, äh, kun täällähän piti olla yksi hollantilainenkin instituutti mukana, yksi kansallinen instituutti, joka tutkii demografista kehitystä, niin voin kertoa, että hyvin tärkeää on tärkeä yhteistyö, yhteistyö eri laitosten eri toimijoiden välillä, tutkijoiden välillä, niin että Euroopan tasolla voidaan, voidaan myöskin saada tämä tieto kiertämään kaikkien kesken. Kiitos. Viktor Bostinar. Sitten Viktor Bostimar. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat osallistujat, Ensinnäkin haluan kiittää vieraitamme. He käsittelivät tärkeissä puheissaan oikeastaan kolme, kolme eri tasoa. 28 jäsenvaltion Eurooppa on hyvin monimutkaisessa väestötilanteessa. Ne haasteet, jotka alueella nyt ovat edessään, ovat hyvin moninaiset kun katsotaan vaikkapa Bayeria tai Skandinavian maita toisaalta, tai sitten Kreikkaa, Italiaa, Portugalia, Romania, Bulgaria, erot ovat aivan valtavat. Vaikkakaan en ole sosiologinen, niin kenties voisin nostaa esille köyhän maan Romanian näkökulman. Tämä ei toistaiseksi vielä ole noussut esille. Kyse on sellaisista haasteista, jotka määrittelevät sitä, minkälaista yhteiskuntaa, minkälaista kilpailukykyä me haluamme jatkossa. Puhuisin myös kriisin vaikutuksista. Nämä ovat vain vahvistaneet aiempia kielteisiä ilmiöitä. Eteläisten maiden väestökehitys ja väestön väheneminen liittyy myös maahanmuuttoon. Euroopan unionin kansalaisina ihmiset lähtevät sieltä toisiin jäsenvaltioihin tekemään työtä. Tämä on totta kai yksilöiden kannalta hyödyllistä, mutta yhteiskunnan kannalta kyseessä on jonkinlainen aivovuoto. Tämä johtaa siihen, että tärkein vastuu, joka elitillä on, eli että ollaan johtotehtävässä sekä yhteiskunnallisesti että yrityselämässä heikentyy. Puhumme myös koulutuksesta ja julkisesta terveydenhuollosta. Asiantuntijuus muuttaa pois näistä maista. Tämä sinällään ei ehkä olisi vaarallista, mutta sillä on kuitenkin vaikutus myös yleiseen väestökehitykseen. Jos koulutus on heikompaa, niin tämä tarkoittaa heikempiä mahdollisuuksia työllistyä jatkossa maan sisällä ja myös sen ulkopuolella. Ja tämä tarkoittaa myös huonompi laatuista terveydenhuoltoa, joka puolestaan vaikuttaa olemassa, äh, olemassa olevan elinajan odotteeseen. Romaniassa lapsikuolleisuus on ennen kuulumattoman korkealla tasolla – Tämä on ilmiö, jota on todella tutkittava vakavasti. Ja toiseksi, nuo työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys vaikuttaa nuoren sukupolven luottamukseen. Kyse ei ole pelkästään Kreikasta, Espanjasta ja Italiasta, vaan kyllä tämä pätee myös Romaniaan. Työttömyys johtaa siihen, että Nuoret eivät halua perustaa perhettä. Me tiedämme, kuinka paljon asuminen maksaa, kuinka paljon perheen eh, elättäminen maksaa. Jolle ei ole työpaikkaa, niin kaikki energia täytyy keskittää siihen, että löytäisi sen työpaikan ja eh, voisi saada jonkinlaisen uran. Eli tämä johtaa sellaisen yhteiskuntaan, jotka, jossa kaikki ajattelevat vain omaa napansa, eivätkä perhettä. hedelmällisyystaso ja syntyvyys liittyy nimenomaan ajatukseen perheestä. Näin syntyvyys vähenee ja oikeastaan demografinen kehittyminen tai kehitys on pikemminkin illuusio. Täytyy muistaa myös kaupunkialueiden ja maaseutualueiden väliset erot, esimerkiksi Romaniassa. Vaikkakin yleistilanne on kehittynyt, niin kuitenkin nuoret maaseutualueilla ovat sellaisessa tilanteessa, että heidän mahdollisuutensa päästä yliopistokoulutukseen ja saada sen mukainen työpaikka ovat pienentyneet samalla tasolle kuin mitä oltiin 30-luvulla. Hyvin pieni osa maaseudun nuorista menee yliopistoon. näkymien heikentyminen on johtanut siihen, että inhimillisiä resursseja haaskataan. Meillä on entistä enemmän ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia taitoja eikä pätevyyttä ja pääset, pääsevät vain sitten heikkoa koulutusta vaativiin tehtäviin. Tällä on vaikutuksia koko yhteiskuntaan. kun puhutaan säästöpolitiikasta ja sen vaikutuksesta, niin eh, Espanjan vieraana hän tämän nosti esille. Säästöillä on oikeastaan kolme tavoitetta ollut. Ensin se on vaikuttanut kolmella tavalla. Se on vaikuttanut koulutukseen, eh, julkisen terveydenhuoltoon ja myös eh, leikkauksiin julkishallinnossa. Toki nämä kolme rintamaa voidaan ymmärtää riittää, mutta kun yhdistetään nämä vaikutukset väestökehityksen näkökulmasta, niin tästä syntyy melkomoinen ongelma. Syntyy sellainen yhteiskuntamalli ja demografinen rakenne, joka pikemminkin kuvastelee 1900-lukua ja sen alkua, eikä suinkaan 2000-lukua, jolloin eletään kuitenkin tietotekniikan aikakaudella. Kenties kohesiopolitiikalla voidaan jotakin tehdä tälle asialle, mutta jokaisen jäsenvaltion kuitenkin on löydettävä omat konstinsa tilanteen parantamiseksi. Ja kolmanneksi on hyvin tärkeää saada uusia investointeja Bulgariassa ja Romaniassa ja kaikissa uusissa jäsenvaltioissa on high-tech-alaa, joka kärsii työvoimapuutteesta – työntekijöillä ei enää ole valmiuksia tälle alalle. Ihmiset ovat sopeutuneet muutoksiin, he ovat valmiita hyväksymään äh, oikeastaan minkä tahansa työpaikan. Tämä aiheuttaa ongelmia yhteiskunnan kyvylle mm, integroida ihmisiä tietyt yritykset investoivat Romaniaan sen takia, että ne haluavat halpaa työvoimaa ja sanovat sitten, että no insinööriä tarvitaan. No ei meillä ole insinööriä tarjota näille yrityksille. Ja voiko sitten jäsenvaltio jollakin tavalla synnyttää kaikkia näitä resursseja? Poliitikot eivät yleensä halua puhua ikävistä asioista ja ikävistä faktoista, Toistaiseksi Euroopalla ei ole maahanmuuttopolitiikkaa. Euroopalla on edessään demografinen ongelma, joka on aivan todellinen ongelma. Toki tilastoilla voidaan pelailla pitkäänkin, mutta tilastojen tarkoituksena monesti on sopia meidän omiin prioriteetteihimme ja ajatuksiimme, eikä niinkään valjastaa totuutta niiden takana. Puutteet todellisessa eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa on myönnettävä ja on löydettävä eurooppalainen ratkaisu tähän ongelmaan. Ikääntyminen, työssä olevan väestön väheneminen, työllisyys. Kun katsomme äh, läntistä äh, elämäntapaa ja sitä, että tulee paljon uusia äh, maahanmuuttajia, jotka tulevat näihin työpaikkoihin – David Cameron puhuu aina maahanmuuttajista ulkopuolelta, vaikkakaan he eivät sitä varsinaisesti ole, mutta näillä läntisillä yhteiskunnilla on ollut se tilanne, että ne ovat joutuneet työllistämään maahanmuuttajat. Joko ei ollut omasta takaa riittävästi työvoimaa, tai sitten työvoima ei ollut valmis hyväksymään tällaisia työtehtäviä ja työpaikkoja. Näin ollen maahanmuuttajia on työllistetty, niitä, jotka ovat tulleet maan ulkopuolelta. Meillä on oltava strategia. Ilman tällaista demografista strategiaa Euroopan unioni on vain tällainen idealistinen kokeilu ihmiskunnan historiassa. Demografia voi kyllä olla myös EUn henkiin jäämisen esteenä tässä globaalissa kilpailussa. Kun ajattelemme vain, vaikkapa vain Kiinaa, niin sehän nyt miettii uus, uudelleen omaa demografista politiikkaansa. Kiina tarvitsee eläkepolitiikkaa, jossa huomioidaan 800 miljoonaa mutta eläkeläistä. Meidän on pohdittava näitä kysymyksiä pitkällä aikavälillä strategisesti, koska jos vain teeskentelemme, että kyllä ne ratkaisut löytyvät, niin sitten luomme vielä isompia ongelmia. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää professori Albert Estevesiä tästä kuvauksesta, kun hän näytti meille näitä eurooppalaisia väestökarttoja ja erityisesti karttoja koskien Etelä-Eurooppaa ja omaa maatani Espanjaa. Haluaisin kiittää tästä optimismista. Poliit poliitikkona näiden kysymysten lisäksi minua kiinnostaa tulevaisuuden projektiot ja kriisin vaikutukset, koska tällä hetkellä joustava ikääntyminen, no miksi, mikä se, miksi se ei, mutta kuinka monet eläkkeen pariskunnat pidävät, pitävät hengissä omaa perhettään niin puhumaan ridistä, sitten on paljon pitkäaikaistyöttömiä, joiden määrä vaan nousee ja nuorten työttömyys myöskin on yhtä mieltä siitä, että on investoitava tuottavuuteen, ettei ole niinkään väestöhaasteita. No, tähän laittaisin kysymysmerkin, en ole tästä aivan niin varma. Muutamia viikkoja sitten kansallinen tilastolaitos antoi meille kuvauksen Espanjan kaupungeista, suurista kaupungeista. On sanottava, että sienne väestö kehittyy, taka keskittyy ja, ja myös nämä eri rahastojen toimet. Nyt kun eläköitymisikä nousee, niin 1,7 miljoonaa espanjalaisista on yli 65-vuotiaita ja kolme neljästä yli 65-vuotiaista elävät yksin, 1,2 miljoonaa suuremmasta määrästä neljästä kotitaloudesta Espanjassa – vuonna 70 tällaisia talouksia on enää kaksi. 55,4 espanjalaisista pariskunnista ei, on lapsettomia. Nämä ovat vuonna 2011 lukuja. Kriisin vaikutukset. Politiikkana minua kiinnostavat eh, tulevaisuuden näkymät, koska nyt on muutamassa vuodessa tapahtunut suuria muutoksia ja että jatkossa ei vain vuodesta 2008 alkaen, vaan tästä eteenpäin kaupungit tulevat muuttumaan. Tiedämme, että Eurooppa ikääntyy, mutta Etelä-Eurooppa ikääntyy vielä enemmän. Maria e, Jens Nilsson. Kiitoksia sitten Jens Nilsson. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti kaksi asiaa. Ensinnäkin itse olen ollut äh, poliittisesti vastuussa Pohjois-Ruotsin alueohjelmista 10-15 vuoden ajan. Olen ollut tässä prosessissa siis mukana ja minä tiedän, miten me olemme asian hoitaneet. Me olemme muotoilleet nämä haasteet, joita väestömuutos tuo muassaan strategioihimme sitten, kun ohjelmat on kirjoitettu, olemme ryhtyneet toimiin, jotka nyt eivät ehkä ihan suoranaisesti tähän liity, mutta kuitenkin epäsuorasti vähintään pyrkivät näitä haasteita hoitamaan. Ja voin todeta, että meillä Pohjois-Ruotsissa muutokset ovat olleet hitaita. Viimeisten 75 vuoden aikana väestömäärä on vähentynyt hyvin luonnollisesti hitaasti miettii, 75 äh, vuotta sitten tarvittiin äh, valtavasti työvoimaa, että puut saatiin metsästä käyttöön, mutta nyt tietenkin äh, meillä on koneet tätä varten, ei tarvita yhtä paljon ihmisiä. Ja miten, miten, mitä olemme sitten tehneet tämän väestön vähenemisen suhteen 25 viime vuoden aikana? Olemme tehneet pari asiaa. Ensinnäkin, kun ajatellaan pohjoisinta Ruotsia, niin äh, meillä on siellä paljon rautamalmia, tuotamme lähes kaiken Euroopan rautamalmin, joten kysyntä on äh, lisääntynyt. Meillä on varsinainen äh, kaivospuumi pohjoisimmassa Ruotsissa mutta hyvin paljon on tällaisia työpaikkoja, jotka eivät ole ikään kuin paikallisia siinä mielessä, että ihmiset asuvat muualla, lentävät sinne töihin ja sitten taas kotiin viikon jälkeen. Tämä on ongelma. Toinen asia on sitten, että me olemme tehneet yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, strategista yhteistyötä, jotta kun tar- puhun ruotsalaisista eh, suurkaupungeista, ne ovat teidän mielestänne pieniä, mutta olemme pyrkineet tehdä näistä, tekemään näistä kiinnostavampia eh, muun muassa eh, tutkijoille. Ja sitten tämän lisäksi kolmanneksi on pyritty lisäämään maahanmuuttoa. Eli jos ajatellaan nyt vaikkapa Syyrian kriisiä, monet ihmiset tarvitsevat uuden kotimaan niin Pohjois-Ruotsi avoimin avosylin ottaa heidät vastaan, joten maahanmuuton lisääntyminen on meille strategisesti äärimmäisen tärkeää, että saamme väestömäärän jälleen nousuun. Kiitos. Just like to, to use this opportunity to... Haluaisin vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää itsekin kysymyksiä teille. Ymmärrämmekö, miksi Euroopassa on yhteiskuntia, jossa nuoret etsivät työpaikkoja, joita jonkun pitäisi luoda. Ja sitten meillä on yhteiskunta Euroopassa, jossa nuoret ovat niitä, jotka perustavat massiivisesti startup-yrityksiä ja luovat työpaikkoja itse. Onko tämä asia, joka voitaisiin ratkaista erityisesti Espanjassa, jossa nuoret vain odottavat, että, odottavat, että joku perustaisi ne työpaikat, jotka he voisivat sitten saada jonakin päivänä. Sitten puhutaan näistä kolmen, neljän sukupolven mm, perhejärjestelmistä, joka on nyt nousemassa Espanjassa tällä hetkellä. Isovanhemmat taloudellisesti auttavat työttömiä nuoria Normaali tilanne on se, että nuoret sukupolvet tukevat vanhempia. Tämä on aika uusi tilanne. Kuinka sen kanssa voidaan tulla toimeen? Onko tämä vain positiivinen tekijä, niin kuin sanot, vai onko tässä myös tiettyjä mentaalisia ongelmia, joita saattaa tulla esiin? Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kolmelle puhujalle. Järjestys ihan niin kuin itse haluatte. Voitte kommentoida tai vastata sellaisiin kysymyksiin, joihin tunnette, että voitte vastata. Rovanodovic. Also for the comments which were very interesting. Kiitoksia näistä kommenteista. Nämä olivat oikein kiinnostavia. Täällä on neljä erityisen tärkeää asiaa. Ensinnäkin hedelmällisyys, hedelmällisyystasot ja politiikka, jolla hedelmällisyyttä voidaan tukea. Tietenkin voimme keskustella siitä, tarvitsemmeko lisää lapsia vai emmekö, mutta kyllä ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus valita, kuinka monta lasta he haluavat. Jos katsotaan toimintapolitiikkaa, jota eri maissa harjoitetaan, meillä on tämä kuva sivulla 55, joka osoittaa selvästi, että hedelmällisyystaso on korkea Skandinaviassa, Pohjoisessa, Euroopassa ja Ranskassa, jossa on politiikkaa, jolla tuetaan työn ja perheen yhteensopimista ja naisten työllistämistä. Tämä on aivan selvä. Tästä ei tarvitse edes keskustella. Jos haluamme nostaa naisten työllistämistä ja hedelmällisyystasoja, niin pitää harjoittaa tuollaista politiikkaa. Toinen asia on teknologinen innovointi. Tämä on hyvin tärkeää. Teknologialla voidaan tukea uusia tapoja tuottaa palveluja myös syrjäisissä maissa, myös ikääntyneille, myös vammaisille. Tässä todella on alue, jossa on investointimahdollisuuksia. I-oppiminen, sähköinen oppiminen, niin sähköinen hallinnointi ja erilaisia välineitä, erinäisiä markkinoita voidaan kehittää, koska myös koska ikääntyvät ihmiset ovat myös kuluttajia. Myös matkailualalla on uusia tapoja edistää matkailua ikääntyneemmille ja vammaisille. Voidaan siis kehittää uusia markkinoita ja tämä on, tämä on uusi mahdollisuus, jota olisi tutkittava. Sitten tämä asia, tämä ajatus siitä, että tutkittaisiin enemmän näitä mahdollisuuksia ja tutkittaisiin siitä, minkälaiset toimintapolitiikat ovat tehokkaita, voitaisiin vaihtaa, vaihtaa kokemuksia laitosten kanssa, todisteisiin perustu, näyttöön perustuvia tietoa, tarvitaan lisää ta- tietoa, lisää arviointia, vertailua siitä, mikä toimii, mikä ei. Muuten kukin tekee oman tyyppistä politiikkaansa, mutta, mutta nämä eivät sitten toimi yhteen. Sitten kolmas asia, kriisin vaikutukset. Tämä kriisi on ollut todella pahin 1930-luvun jälkeen, eikä ole vielä selvää, minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia sillä on. Jotkut ajattelevat, että tällä kriisillä tulee olemaan rakenteellisia vaikutuksia eikä vain suhdanteellisia vaikutuksia. Se saattaa myös vaikuttaa väestörakenteeseen, alempi hedelmällisyystaso, alempi, alempi elin, iän ajan odote, huonommat terveysolosuhteet. On katsottava, mille tasolle ollaan menossa, jos niin jos voi olla niin, että aikaisemmat trendit muuttuvat sitten maahan muutosta, maasta muutosta. Keski- ja Itä-Euroopan maissa on ongelma, joka koskee korkeasti koulutettuja nuoria, jotka lähtevät maistaan, jolloin nämä maat jäävät ilman pätevää työvoimaa. On kiinnostavaa, että on sellaisia maita kuten Liettua, joka esiteltiin tutkimuksessa, jossa otettiin käyttöön politiikka, jolla houkutellaan nuoria, jotka ovat muuttaneet pois, että he tulisivat takaisin Liettuaan omaan maahansa – ja toisivat taidot mukanaan ja auttaisivat maataan. Tämän tyyppisiä toimintapolitiikoita on, politiikoita on myös olemassa. Sitten näistä, näistä nuorten itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja naisten työpaikoista. Tämä voisi to, toki olla yksi alue, jolla, jonka kautta voidaan lisätä työllisyyttä, mutta ongelma on se, että nuorisolla ja naisilla ei ole mahdollisuuksia saada luottaa samalla tavalla kuin miehillä. Heillä ei ole liiketoimintaverkostoja, jotka auttoisivat. Heillä on enemmän rajoituksia liiketoimintansa kehittämisessä kuin miehillä. Jos emme puutu näihin ongelmiin, meillä ei koskaan nuoret ja naiset ryhdy perustamaan omia uusia yrityksiä samalla tavalla kuin miehet. Sitten toinen tärkeä asia koskee yksin asuvia vanhuksia, jotka asu, joiden määrä nousee. On toki hyvä, että ihmiset elävät pidempään, mutta ongelma on siinä, että yhä useammat yli 85-vuotiaat ovat huonokuntoisia. Kuka heistä pitää huolen? Naiset yleensä. Tämä on toinen ongelma. Todella, kuka pitää huolen näistä vanhuksista? Mitä aiomme tehdä? tukeaksemme näitä ihmisiä. Tämä asia on hoidettava ja se liittyy väestön kehitykselliseen suuntaukseen. On totta, että täällä on taloudellisia haasteita, mutta ongelma on siinä, että meidän on ihan kokonaan ajateltava uudelleen tapa, jolla talouskehitystä ja työmarkkinakysymyksiä käsitellään. Ihmiset pitää saada töihin pidempään, naisten on tultava töihin, eivätkä he voida jäädä kotiin, tarvitaan terveydenhoitoa vanhuksille, on käytettävä teknologiaa eri tavalla. Kiitoksia. Uh, thank you. Who would like to speak next? Yes, Mr. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. STV. Una reflexión sobre... Kiitos ehkä. Jos nyt puhun tässä ihan lyhyesti, niin vielä tuohon syntyvyyteen liittyen. Kyllä, kaikki politiikat äh, joita on olemassa ja joita kuvitella voi, ovat välttämättömiä, jotta naisten syntyvyyttä tai siis lasten syntyvyyttä saadaan lisääntymään. Ja tietenkin tässä perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on hyvin tärkeää, koska sitä kautta varmaan myös syntyvyys lähtee nousuun. Mutta älkää me odottako mitään ihmeitä kuitenkaan. Kyllä nykypäivänä on naisia, joilla ei ole lapsia, ovat lapsettomia neljästä syystä on yhä enemmän äh, ihmisiä, jotka eivät halua lapsia. Eli arvomaailma on muuttunut, äh, lapset äh, nähdään ikään kuin esteenä itsensä toteuttamiselle. Ihmiset eivät myöskään ehkä avioidu, vaan haluavat vapaampia muotoja yhteiselämälleen. On niin paljon mahdollisuuksia ja elämä on niin ihanaa, että, ettei halua jotenkin lukita itseään tähän elämään lasten kanssa. Toinen syy on se, että on ihmisiä, jotka haluaisivat lapsia, mutta kun ei ole sitä kumppania, kenen kanssa lapsia hankkia on yhä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka elävät yksin. Ja tässä ei auta perhe- ja työelämän yhteensovittaminen. Tässä pitäisi näitä aviomarkkinoita jotenkin herätellä. Minä tässä nyt vitsailen, mutta tosiasia tämä kuitenkin on. Tämä on ihan todellisuutta. Ja Mm, tässä on hyvin erilaisia odotuksia siitä, mitä se perheelämä sitten myös tuo muassaan. Ja niissä maissa, joissa ollaan hyvin tasa-arvoisia, mm, tehdään ehkä Eh, enemmän päätöksiä tällaisista kunnollisista laadukkaista parisuhteista, kunnollisista parisuhteista ja ne sitten usein johtavat myös siihen, että hankitaan lapsia. 25-40-vuotiaista espanjalaisista lähes puolet eh, eh, on sinkkuja tällä hetkellä. Ja sitten on sellaisia, jotka ovat kyllä parisuhteessa, mutta päättävät lykätä lasten hankkimista. Ja tähän aivan varmaan kyllä tuo kriisi vaikuttaa. Eli me voimme auttaa yhdistämään perhe- ja työelämää niin paljon kuin vaan pystymme, mutta ihmiset lykkäävät silti lasten hankintaa. Tälle ryhmälle tuskin on niinkään vaikutusta sillä, miten nämä eri elämänalat voi yhdistää toisiinsa. Ja sitten on neljäs ryhmä, ihmiset, jotka ovat lykänneet lasten hankkimista ja sitten onkin jo liian myöhäistä, kun lapsia halutaan. Eli nelikymppisellä naisella lasten hankkiminen ei enää ole niin helppoa kuin aiemmin. Ja kyllä silläkin on rajansa, kuinka paljon tässä lääketiede voi auttaa. Eli kun puhutaan syntyvyydestä jos, ja puhutaan Espanjasta, jonka tilanteen minä nyt hiukan joten kuten edes tunnen, niin kyse on siitä, että on paljon, paljon naisia, jotka eivät hankia laps, hanki lapsia lainkaan. Ajatellaan nykyisiä viisikymppisiä naisia, niin heistä 75 prosentilla on keskimäärin kaksi lasta. Sitten kun, ja sitten parilla 25 prosentilla ei lainkaan. Entäpä ne, jotka sitten, joilla ei lapsia ole eikä tule, niin Ajatellen näitä henkilöitä, joilla ähm, joille lapsia ei tule, niin on juuri tämä se, että ei ole tullut sitä täydellistä hetkeä lapsen hankkimiselle, ei ole ollut parisuudetta, ei ole ollut tätä mahdollisuutta. Ja näin ollen tämä tilanne on kyllä paljon monimutkaisempi kuin äh, ehkä me aina havaitsemme ja ymmärrämme. On hyvin tärkeää ottaa huomioon nämä eri tilanteita, kun puhutaan tästä eh, demografisesta tilanteesta, siitä kuka maksaa eläkkeet. Eh, puhutaan siitä, että eh, joku tai eletään satavuotiaiksi, niin kyllä tässä tietenkin täytyy sitten ajatella vähän suhteellisestikin, jos elää yksin, ei, ei ole ketään kelle soittaa, ei ketään ketään tavata, niin haluaako sitä sitten elää satavuotiaaksi? Eli kyllä, syntyvyyttä täytyy varmaan pyrkiä lisäämään, mutta täytyy myöskin tutkia asiaa hyvin perusteellisesti. Kiitos. Ja, Frau Vorsitzende, ich glaube, ähm, die Kollegen haben... Rouva puheenjohtaja, tässä kollegat vastasivat täysin kattavasti. Ei minulla tähän kyllä ole mitään lisättävää. Mm. So you don't want to add? Okay, thank you. <laughs> Uh, so... Kiitoksia. Näinpä tämä esityslistan kohta on saatu valmiiksi. Haluaisin kiittää Rovelo Dovicia ja muita asiantuntijoita näistä esityksistä. Tästä tuli paljon uusia ajatuksia koskien väestökehitystä. Kiitoksia vielä kerran teille kaikille. Toivon, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun olette yhteydessä parlamenttiin. Olkoon väestö kehitysongelma tai ei, niin se kuitenkin on täällä Me Siitä pitää vielä keskustella Euroopan tasolla. Nyt siirrymme Al- François Alfonsin lausuntoon. Annan heti puheenvuoron silloin, kun olemme vähän myöhässä. Eh, no, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aihe, joka ei ole kovin tavanomainen, kun se sen Euroopan asetus, jolla säädetään eh, sähköisen viestinnän yhteismarkkinasäännöksistä niin, että Euroopasta tehdään kokonaan yhteenliitetty. Miksi tällainen aloite sitten on tehty? Se johtuu siitä, että yksityishenkilöiden ja yritysten rajoitukset on edullinen pääsy verkkoihin on keskeistä kehityksen kannalta. Tänä päivänä Euroopan unionissa ollaan kaukana tehokkuudesta tällä alalla, koska meillä on 28 erillistä kansallista markkina-aluetta, jotka eroavat toisistaan merkittävästi valtuutusten sääntelyehtojen, taajuuksien osoittamisen ja kuluttajien suojen suhteen. Ja tällaisesta jaosta on kieltäisiä seurauksia. Se vaikuttaa hintoihin, se vaikuttaa palvelujen saatavuuteen kielteisesti ja sekä niin se myöskin vaikuttaa kielteisesti infrastruktuurin käyttöön, joka kilpailukyky vaikuttaa yhteenkytkettävyyden, mutta mm, mm, toisesta riippuvissa palveluissa on suuria ongelmia, kuten logistiikkapalvelut, pankkipalvelut ja niin edelleen. Aluekehitysvaliokunta Tässähän on tarkoituksena harminoisoida markkinoita, mikä ei ole varsinaisesti meidän valtuuksiin kuuluva niin tämä valiokunta voi, voi kuitenkin pitää tämän ehdotuksen vaikutusta myönteisenä raja-alueiden kehittämisen ja raja-alueiden alueellisen yhteistyön vahvistamisen kannalta. Voidaan harmonisoida tarjo- tarjouspyyntöjä ja varmistaa se, että, että alueilla nämä pyynnöt tehdään samalla aikaa, riippumatta siitä, missä maassa ollaan. Näin voidaan koronoida paremmin tilannetta ja saada integroitumat eh, tarjoukset eh, rajojen molemmin puolin ehdotuksella stimuloidaan myös digitaalisia investointeja. Tämä on meille aluekehitysvaliokunnassa aina sellainen, johon on laitettava kysymysmerkki, nimittäin, että tuleeko tämä koskemaan vain tiivisti asetettuja, asutettuja alueita vai tuleeko tästä hyötymään myös alueita, joilta ei niin luonnollisesti tule tuottavuutta sijoittajille. Tämä on vakava kysymys, koska mm, tulevaisuudessa digitaaliset palvelut ovat paljon tärkeämpiä kuin muut palvelut. Tässä lausunnossa pyritään täydentämään tekstiä. Komissio aikoo tehdä suosituksen, jolla rohkaistaan laajakaista sijoituksia ja investointeja. Tätä ehdotusta haluttaisiin täydentää niin, että suositteltaisiin myös sitä, että koko Euroopan alueella, myös syrjäisimmillä alueilla ja saarialueilla tämä digitaalinen kattavuus voitaisiin taata. Sitten meillä on tarkistukseen, joissa on pari asiaa. Ensinnäkin useassa tarkistuksessa todella viitataan siihen, että näitä useita teknologioita voitaisiin käyttää kaikkialla Euroopan unionissa riippumatta, missä ollaan. Sitten täällä on toinen tarkistus, joka koskee sitä vaaraa, että tänä päivänä internetissä on merkittävästi liiketoimintaa, ja jos, sitä, jos sen annetaan kehittyä ilman valvontaa, niin loppujen lopuksi äh, verkostot tukeutuvat ja yksityishenkilöillä ei enää ole niin paljon mahdollisuuksia kuin operat sektoreilla on suuria kaupallisia intressejä antaa kaistatilaa niille, jotka maksavat palveluista. Direktiivissä pyritään rajoittamaan tällaisia ylilyöntejä. Henkilökohtaisesti mielestäni nämä olivat hyvin riittämättömiä säännöksiä. Edelleen olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että siellä missä kaistan leveys on kapeampia maaseudun alueiden ja muualla, on varana, että kaikkein eniten eh, niin internetistä riippuvat eh, henkilöt eh, näillä alueilla eivät saa kunnollisia palveluja johtuen näistä ryhmitettyjen palvelujen tilanvaltaamisesta. Olisi siis taettava pääsy verkkoon kaikille erityisesti siellä, missä kaistan leveydet ovat rajallisempia. Tuolla ihmisillä voi olla vaikeuksia, jos operaattorit voivat kaupallistaa palveluja niin liittyen näihin teknisiin kapasiteetteisiin. Tässä joitakin kohtia lausunnosta, niin nyt jätän sen valiokunnan harkittavaksi. Uh, I think we have a problem. Kiitoksia. Meillä taitaa olla pieni ongelma, koska SYTstä ei, ei ole valmiita. Eli Jens Nilsson ehkä. Olkaa hyvä. Bara, bara. Muutama lyhyt sananen vaan. Olen kiinnostunut asiasta, mutta en ole kyllä varjoesittelijä. Kyllähän tästä väkisinkin kiinnostuu, kun Pohjois-Ruotsista tulee harvaan asutulta alueelta. Kyse on alueesta, jossa markkinavoimat eivät pysty tarjoamaan kansalaisille sitä, mitä kansalaiset tarjoavat. Markkinat eivät tähän pysty. Ja kun äh, Ruotsin hallitus on äh, yrittänyt pakottaa markkinatoimijat kattamaan koko maan, he sanovat, että ei, mutta siellä pohjoisessa on aivan liian vähän väkeä, ei meillä ole varaa siellä tarjota palveluamme. Ja hallitus äh, hyväksyy tämän vastauksen eikä painosta sen kovampaa. Markkinatoimijoita on painostettava niin, että kaikki saavat laajakaistan. Tämä on poliittinen vaatimus, joka on voitava asettaa ei voi olla niin, että ollaan paikalla vain siellä, missä voi tienata paljon rahaa, kun on paljon väkeä. Täytyy olla paikalla myös siellä, missä saattaa tulla hiukan sitten tappiotakin. Minä olen todella järkyttynyt siitä, että tämä on niin uskomattoman onnetonta. Me olemme aivan liian kilttejä raukkoja näiden suurten toimijoiden suhteen, jotka eivät hoida omaa tonttia. Meidän täytyy ottaa kyllä nyt rautahanskat käteen ja, ja ryhtyä kunnon toimiin. Thank you for EPP Lambert. Sitten EPPstä Lambert. Eh, Puheenjohtaja. Tärkeä aihe liittyy muuten tuohon äskeiseenkin Me, Siinäkin tuli esiin, kuinka tärkeää tietoteknologia on palveluille nyt ja lähitulevaisuudessa. Tätä varten tarvitaan kunnon verkot niin, että on pääsy verkkoihin. Ja näinhän me täällä aina toistuvasti olemme todenneet tässäkin valiokunnassa. Toinen seikka tosiaan teknologioissakin voi olla eroja, kun nyt tulee näitä uuden sukupolven satelliitteja, ja enää ehkä tarvitsekaan olla riippuvainen siitä kaapelista. Eli mm, tässä täytyy ottaa huomioon erilaiset kapasiteetit ja meidän täytyy olla teknologisesti neutraaleja. Asiat kehittyvät joka rintamalla jatkuvasti, kun katsotaan, mikä kaikki nyt on jo mahdollista tämän minun kännykkänikin kautta. Ei minua haittaa, tapahtuuko se sitten äh, minkä yhteyden kautta, satelliitin kautta tai minkä kautta, kunhan toimii. Ja meidän mielestäni täytyisi kyllä valita tähän äh, tällainen avoin teknologianeutraali sanamuoto. Hyvä, että asiasta puhutaan. Ja Pilar del Castillo se asiassa on tässä nyt tätä työtä tehnyt. Meidän täytyy myös saada noita hintoja kyllä huomattavasti alaspäin, eh, kun ajatellaan eh, netti- ja eh, kännykkähintoja, tai siis näiden yhteyksien hintoja. Tässähän nämä voittomarginaalit ovat olleet 800 prosenttia, joten tässä on kyllä tosiaan tämä ala saanut jyllätä. Ja nyt meidän täytyy kyllä näyttää, että kyllä tämä voi toimia halvemmallakin. Ei, ei sen tarvitse olla ihan näin kallista sentään. Katsotaan vaikkapa Etelä-Euroopan maita, joissa kyllä tienaavat aika paljon. Kyllä näitä hintoja täytyy saada alaspäin. Ajatelkaa, kun käy jossain tuolla etelässä päin lomalla, kuinka kallista se on. No kyseessä on kuitenkin periaatteessa, niin kuin Alfonsikin sanoi, ihan tällainen peruspalvelu nykyään, niin kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että sen hintakaan ei ole eh, aivan mahdoton eh, satojen prosenttien voittomarginaalit. Mm, ja ajatellaan alueita, erityisesti kaukaisempia alueita, syrjäisempiä alueita, niin niille tämä on erityisen tärkeä asia. Ja se, että täytyy olla pääsy ettei käy niin, että jotkut ryhmät jäävät ulkopuolelle, koska joku muu sitten ostaa sitä kaistaa heidän nenänsä edestä ja myös pienten palveluntarjoajien on päästävä tähän mukaan. No näinhän tässä ehdotuksessa jo on todettukin, mutta halusin sitä itsekin tässä vielä puheenvuorossani korostaa. Siellä täällä on vielä jäsenvaltioita, joilla on näissä palveluissa aika paljon sormensa pelissä, jotka haluavat, että nämä suuret kansalliset palveluntarjoajat saavat etusia kohtelun, mutta ei käy, ei meidän sisämarkkinamme niin toimi. meidän yrityksemme myös voivat tietenkin hyötyä siitä ja myös tienata sillä, että voivat toimia rajat ylittäen. On hyvin tärkeää, että puhumme tästä aiheesta ja kiitokset vielä tästä tekstiehdotuksesta. Oikein hyvä kanta täältä meidän valiokunnalta. Kiitos. Uh, thank you. I, don't see anybody else to... Kiitoksia. Muut eivät halua käyttää puheenvuoroa. Haluaisin totea, että nyt kun vaalikausi on päättymässä, haluaisin sanoa sen, että koko tämän kauden aikana olemme pyrkineet antamaan kantojamme moniin asetuksiin koskien yhtenäismarkkinoita. Nehän ovat usein olleet alueellisesti sokeita ja olemme yrittäneet tuoda esille tämän seurauksia liittyen palvelujen saatavuuteen. Kaikilla alueilla usein on hyvin kaukaisiakin alueita ja siksi tämä lausunto on myös tässä mielessä hyvin tärkeä. Toivon, että kollegat tutkivat nyt mahdollisuuksia vielä täydentää tätä lausuntoa omilla ajatuksillaan tarkistusten kautta. On myös tärkeää ajatella näitä rahoitusvälineitä, että voidaan parantaa palvelujen saatavuutta sisämarkkinoilla. Tämä on hyvin tärkeää. Teknologinen internetin neutraalisuus EU:ssa e on satelliittiteknologiaa jätetty käyttämättä. Se voisi paljon parantaa tilannetta syrjäisimmillä alueilla. Joten toivon, että me, jotka olemme täällä ja jotka emme ole täällä, niin käytämme vielä, vielä nämä pari päivää ja tutkimme asiaa ennen kuin tarkistusten jättämisen määräaika päättyy 20. joulukuuta kello 12. Itse äänestä tästä jo helmikuussa, joten meillä ei ole kovinkaan paljon aikaille, elleivät he muuta määräaikoja, mutta luultavasti eivät, koska sitten tulee jo täysistuntokin, joten tästä syystä meillä on aika, aika tiukka aikataulu tässä. En tiedä, haluaisitteko François Alfonsi vielä kommentoida jotakin lyhy- lyhyesti tähän? Ei kiitos puheenjohtaja. Panin merkille totta kai puheenvuorojen sisällön tätä aihetta minä en niinkään tuntenut. Tämä on aluekehitys politiikan näkökulmasta hyvin tärkeä kysymys ja jotkut muut kollegat ovat valaistuneempia kuin minä tässä internetasiassa, niin voivat tehdä sitten tarkistuksia, jotka rikastavat sisältöä. Last substantive point on our agenda, which is... voimmekin, voimmekin mennä viimeisen kohtaan. Nikolas Martin on jo täällä kanssamme, joten voimme aloittaa vähän aikaisemmin. Tämä liittyy siihen, kuinka voidaan tehokkaasti toimia näiden delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten kanssa. Olen varma, että Nikolas on tietoinen vaalitauosta ja siitä, kuinka paljon voimme tehdä ennen vaaleja ja minkälaisia uhkia ja riskejä tähän liittyy. On erittäin tärkeää tehdä työtä yhdessä sillä tavalla, että kaikki mikä on tarpeen tulee tehtyä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. 50 minuutissa yritän kuvailla yleisluontoisesti delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä ja ajoitusta, kun valmistelemme tätä työtä komission näkökulmasta. Meillähän on nyt lainsäädäntöpuitteet hyväksyttynä mutta toki tätä täytyy täydentää sitten toissijaisella säädöksellä. Meillähän on delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä ja merkittävät valtuudet molemman tyyppisillä säädöksillä. Nämä ovat hyvin erilaisia prosessin näkökulmasta ja tämä vaikuttaa suunnitteluun. Delegoidut säädökset ovat sellaisia, jotka täydentävät perussäädöksen ei-oleellisia seikkoja. Menettely tässä on sellainen, että delegoidut säädökset hyväksytään komissiossa ja sitten ne astuvat voimaan tietyn aikakauden kuluttua, yleisesti kahden kuukauden kuluttua, jos kumpikaan Euroopan parlamentti tai neuvosto ei niitä vastusta. Täytäntöönpanosäädökset puolestaan pyrkivät saman aikaan perussäädöksen täytäntöönpanon kannalta äh, yhtäläiset edellytykset. Tähän ei liity komissiossa komitologian menettely, tai oikeastaan niin, että tässä on komitologian menettely, äh, joka liittyy rakenne- ja investointirahastoon, joko neuvonta, neuvonantomenettely äh, Nämä prosessit ovat siis erilaisia. Nyt keskittyisin delegoituihin säädöksiin, joissa parlamentilla on suora asema ja rooli. Se voi vaikuttaa niiden täytäntöön panoon tietyn aikarajan mm, puitteissa. Täytäntöönpano säädöksissä parlamentilla ei ole suoraa roolia, mutta sitä to- toki pidetään ajan tasalla. Sille tiedotetaan asiakirjojen välittämisen kautta silloin kun asiakirjat lähetetään komissiosta jäsenvaltioon komitologiamenettelyn mukaisesti. Komission vahva aikomus on varmistaa, että koko juridinen puitteisto uudella kaudella on mahdollisimman pian loppuun saatettu niin, että saamme delegoidut ja täytäntöönpanon säädökset mahdollisimman pian valmiiksi. Delegoitien säädösten osalta meillä on pitkälti mielessä se, että tässä on tietty aika raja, joka on käytössämme johtuen vaaleista. Johdattelisin nyt teidät suunnitellun aikataulun saloihin delegoitujen säädösten osalta. Käsittääkseni toimittamani asiakirja on nyt teille jaettu. Ensinnäkin olemme priorisoineet erilaisia valtuuksia delegoitujen säädösten osalta niin, että voimme keskittyä ensin tärkeimpiin. Tärkein komission näkökulmasta on käytännössäännöt kumppanusten osalta ECCP. Haluamme varmistaa, että tämä hyväksytään ja astuu voimaan mahdollisimman pian. Se on oleellinen ohjelmoinnin kannalta. Tästä syystä Tarkoituksena on saada tämä hyväksytyksi tammikuun alussa. Johdantona oikeastaan pitää todeta, että jotta voimme varmistaa, että asiat etenevät nopeasti, niin on tehty jo taustalla paljon työtä. Olemme käynnistäneet työn alkuvuonna 2013 epävirallisessa asiantuntijakokouksissa. Siellä on ollut mukana myös jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja Euroopan parlamentti niin ikään oli kutsuttu näihin kokouksiin. Näin olemme voineet valmistella pohjaa sekä delegoitujen että täytäntöönpanosäädösten osalta. Tämä taustatyö mahdollistaa nopean etenemisen. Tämä pätee käytännössääntöihin ja myös muihin kysymyksiin käytännössääntöjen suhteen olemme siinä tilanteessa, että meillä on jo asiantuntijakuuleminen toteut, oikeastaan ohjelmassa 7. tammikuuta. Aikomuksena on se, että delegoidut säädökset tältä osalta annetaan parlamentin ja neuvoston tiedoksi 7. tammikuuta. Tämä on pääprioriteetti. Sitten meillä on toinen laaja valtuusrypäs, joka katetaan tällä toisella delegoidulla säädöksellä – ja itse asiassa juuri tällä viikolla ja viime viikolla meillä oli asiantuntijakokouksia, joka mahdollistaa sen, että voimme käydä lävitse sisällön ja varmistaa, että asia on hyvin valmisteltu. Tämä delegoitussäädös kattaa lukuisia aiheita, niin kuin asiakirjasta näette. Tässä on paljon aiheita, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin, myös suoritusvaraukseen, tuloja tuottaviin operaatioihin ja niin edelleen. Tässä on myös huomattavia aiheita, jotka liittyvät tilintarkastukseen, vajeisiin ja oikaisuihin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka täydentävät perussäädöksiä näillä aloilla. Komission näkökulmasta on tärkeää, että nämä seikat jo alusta lähtien ohjelmointikaudella on huomioitu. Olemme keskittyneet kovasti siihen, että nämä kaikki kysymykset on yhdessä ainoassa delegoidussa säädöksessä katettu. Suunnitelmana tässä on se, että nämä pitäisi hyväksyä komissiossa helmikuun puolivälissä. Ensimmäinen ja toinen delegoitu säädös, molemmat hyväksytään tietyn aikarajan puitteissa. Tämä mahdollistaa sen, että ennen vaaleja tähän jää vielä tämän kahden kuukauden kausi. Määräaika määritellään siltä pohjalta, että eh, tämä on sitten lopullinen aikataulutus. Kaikkien näiden hankkeiden pitäisi olla voimassa ennen parlamentin vaalitaukoa. Sitten matalamman tason prioriteetteja, jotka olemme identifioineet. Tarvitsemme delegoidun säädöksen innovatiivisiin toimiin kestävän urbaanikehityksen kannalta. Sitten toimien valikointi. Tämä on pienempi prioriteetti asemainen toimi, mutta tarkoitus on kuitenkin, jos mahdollista, hyväksyä tämä maaliskuun alussa. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, vaikkakin tämä on matalamman prioriteetin hanke, niin parlamenttia tiedotetaan ajoissa, jotta tämä voidaan hyväksyä ennen parlamentin vaalitaukoa. Sitten alemmassa prioriteettiluokassa on säädöksiä, jotka voivat odottaa vuoden jälkipuoliskoa. Ja nämä liittyvät julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuteen ja myös epäsäännönmukaisuuksien ilmoittamiseen ja takaisinperintöihin. Ei ole aivan välttämätöntä, että nämä hyväksytään heti kärkeen. Ja sitten aivan ovat tässä samassa kategoriassa. Tässä se, priorisointijärjestys, jonka olemme määritelleet. Niin kuin sanoin, tärkeimmät elementit on tarkoitus saada voimaan heti tämän kauden alussa. No sitten täydentääkseni tätä kuvaa muutama sana täytäntöönpanosäädöksistä. Meillä on muutamia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka eivät vaadi komitologiaa, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä, koska ne ovat sellaisia, jotka hyväksytään heti alussa. Ja niissä määritellään tukikelpoiset alueet, kun investoimme työ, työllisyyteen ja kasvuun. Niin ikään pitää määritellä lopullinen allokointi kasvuun ja työllisyyteen investoinnissa ja ETC-investoinnissa. Tämä toimii pohjana kumppanuussopimuksille ohjelmissa. ETC-henkin liittyy täytäntöönpanosäädös ja sinne määritellään ohjelmointialueita. Nämä hyväksytään alkuvuodesta. Tähän ei liity komitologiaa. Todennäköisesti helmikuun alussa viimeisintään nämä hyväksytään. Sitten korkealla prioriteettiasemalla täytäntöönpanosäädöksissä ovat ohjelmoinnin kannalta välttämättömät säädökset, prioriteetti yksi, komitologiamenettely, mallit toimintaohjelmissa ja tietyt keskeiset toimet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen kategorisointiin, Sitten tässä kohtaa tarkoituksena on kääntyä tämän uuden komitean puoleen tammikuun puolivälissä ja jos jäsenvaltiot nostavat esille tärkeitä kysymyksiä, niin tämä täytäntöönpanosäädös pitäisi komissiossa hyväksyä. komitean kannan perusteella helmikuun puolivälissä. Sitten täytäntöönpano on toinen prioriteettiluokka. Siinä äh, katsotaan useita aiheita, mm, tiettyjä modaliteetteja, malleja, yksityiskohtia, esimerkiksi tiedon säilyttämisestä, evaluoinnista ja niin edelleen. Tämä on äh, prioriteettiluokka kaksi ja on ohjelmassa hieman myöhemmin. Tarkoituksena on, että maaliskuun loppuun mennessä myös nämä täytäntöönpanosäädökset on hyväksytty. Tässä oikeastaan aika taulu olennaisimmilta osiltaan. Pyrkimyksenä olisi, että silloin kun ohjelmat hyväksytään, niin jäsenvaltioilla olisi jo olemassa säännöt, jotka saamme delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten kautta – ja jotka ovat relevantteja täytäntöönpanon näkökulmasta. Totta kai haluamme kovasti tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa delegoitujen säädösten osalta, jotta voimme varmistaa sujuvan prosessin. Jos on mahdollista nopeuttaa voimaanastumista ja käyttää parlamentissa ja neuvostossa mahdollisuutta jo ennen tämän kahden kuukauden määrän umpeutumista nostaa esille se, että vastalauseita ei ole, niin totta kai tämä helpottaisi, nopeuttaisi koko prosessia ja mahdollistaisi sen, että saisimme puitteet kasaan jo tätäkin nopeammin. Ehdotukset siitä, miten voimme tehostaa yhteistyötä ja päästä tähän yhteiseen tavoitteeseen ovat tervetulleita. You probably know. Kiitoksia tästä Nikolas. Varmaankin tiedät, että tänään päätimme valiokuntana, että esittelijämme delegoittuja ja toimipanosääntöjä varten on kollega, joka on aivan alusta asti ollut asetusten esittelijänä. Siis hen, kyseessä on henkilöt, jotka tiedät, jotka tietävät tämän alan mainitsit tämän säännön, joka koskee vastustamattomuutta. Tiedät myös hyvin, että pyynnön on tultava komissiolta, eli sinulla pitää olla hyvin perusteltu pyyntö neuvostolle ja parlamentille niin, että voimme vastata pyyntöönne. Keskustelimme tästä valiokunnassa ja varmaankin voimme löytää hyvän ratkaisun, mutta tämä riippuu joka tapauksessa teistä. Päätettekö, mitä delegoitua säädöstä voisitte pyytää? Minkä, osa, minkä pyytöksen osalta voisitte pyytää tällaista aikaisen vaiheen vastustamattomuuspyyntöä? Ajattelen tässä käytännössääntöjä erityisesti, koska meillä on yhteinen etu siinä, että tämä astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti. Niin kuin hyvin tiedätte, tämä aivan eksplisiittisesti todetaan, että se ei voi astua voimaan taannehtuvasti, joten olisi hyvä, että se tulisi voimaan mahdollisimman pian. Ja sitten tämä yksi ja ainut delegoitu säädös, joka kattaa lukuisia valtuuksia, tämä voi olla hieman ongelmallisempi nopeuttamisen näkökulmasta. Tässähän vaaditaan sekä parlamentin että neuvoston perehtymistä asiaan ja on vähemmän liikkumavaraa sen suhteen, että saataisiin asia nopeammin voimaan. Mutta valmisteluvaiheessa voimme kenties tutkia sitä, onko mitään realistisia mahdollisuuksia nopeuttaa. Can I assume Lambert Constance is not... Voisinko sitten olettaa, Lambergun kun Konstantse ei ole täällä, että olisi tässä yhteistyö suhteessa komission kanssa niin, että voitaisiin tunnistaa, minkälaiset asiat edellyttäisivät tätä menettelyä, varhaismenettelyä, joka liittyy siihen, että ei vastusteta ja muuhun toimielinten väliseen yhteistyöhön komissio voisi sitten pyrkiä saamaan tietoja neuvostolta koskien juuri näitä erityismenettelyjä. Lomber, haluaisitko jotakin tähän lisätä? Et Jan, Jan Olbrecht. Maybe I missed something. Ehkä minulta meni tässä nyt jotain ohi ja jos meni, niin pahoittelen jo ennalta, että esitän tämän kysymyksen. Menettely on nyt selvä. Siis mikä menettely on, jos vastalauseita on? Tämä on hyvin tärkeää meille, eikö totta? Ehkäpä se selitettiin, mutta en, en oikein ymmärtänyt tai kuullut. We have just one thing for the information. The colleague... Meillä on yksi tiedotusasia. Enää kollegat saivat tämän mietin, tämän muistion, jonka sihteeristö on valmistellut. Ja siinä on kaikki nämä portaat mukana, mutta ehkä voitaisiin Migeliltä pyytää selvitystä. Hän varmaankin voi paremmin sen selittää, jos kollegat sitä tarvitsevat. Yes. Well, very briefly, the, the procedure uh, is... No ihan lyhyesti. Uh, menettely on ihan selvä. Työjärjestyksessä tämä on kuitenkin, tai no selvä, on se nyt aika monimutkainen, mutta muutamalla sanalla siitä alkaen, kun äh, DL-koetussäädös ilmoitetaan täysistunnossa, niin kuin mikä tahansa muu asia komissiolta, meillä on äh, periaatteessa kaksi kuukautta aikaa. Tätä voidaan kyllä pidentää ihan äh, ilmoituksella puheenjohtajan kirjeellä. Tämä toimitetaan siis komissiolle neuvostolle. Sitten on myös toinen menettely, jonka puheenjohtaja mainitsi, kiireellinen menettely, jota komissio voi pyytää silloin, kun kyse on delegoiduista säädöksistä ja tällöin neuvosto ja parlamentti reagoivat jo ennen tätä kahden kuukauden määräaikaa eh, ja hyväksyvät delegoidun säädöksen. Jos eh, eh, toimeen ei ryhdytä tai kirjallista menettelyä ei komissio ole pyytänyt, niin kaksi kuukautta täysistuntoilmoituksen jälkeen tai sen jälkeen, kun neuvosto on sen saanut tiedoksi, delegoitussäädös katsotaan hyväksytyksi. Jos me haluamme toimia, koska katsomme, että ehdotuksessa on jotain, mistä emme pidä, tai, emme, tai haluamme estää tämän toimivallan siirron, niin sitten on toinen menettely, jossa parlamentti hyväksyy päätöslausumaesityksen esityksen jossa saatetaan tehdä komissiolle sitten ehdotuksia joidenkin asioiden muuttamiseksi tai jossa suorastaan perutaan tämä toimivallan siirto. Kyseessä on siis tämä päätöslausumaesitys, jonka esittelijä valmistelee. Siitä keskustellaan ennen täysistuntoa ihan normaalissa valiokuntakäsittelyssä, niin kuin mistä tahansa mietinnöstä ja siitä myös äänestetään valiokunnassa ja sitten se menee täysistuntoon. Ää, tässä nyt periaatteessa se, miten tämä menee. In the case of implementing act, uh, in the... säädöksissä näin delegoidussa, delegoidussa säädöksissä voimme vastustaa millä tahansa perusteella. In, in this very specific year, it's, it's quite... Tänä vuonna on tilanne on aika monimutkainen jos lauseita ei ole, sitten tämä säädös neljä, joka menee heille, kuulle, oli uudelle parlamentille, sitten yksi, kaksi, neljä, nämä menevät vanhalle parlamentille viimeisiin tämän parlamentin täysistuntoon huhtikuussa, jos samoin jotakin maaliskuussa, eikä ole mitään vastalauseita, niin ei hätää, mutta jos vastalauseita on, niin sitten tämä asia menee seuraavalle parlamentille. Toivon, että näin ei käy. Can, of course, this, theoretically the commission... Niin, ja teoreettisestihan komissio voi lähettää näitä vielä maaliskuussa, mutta silloin ne pitää hyvä. Niin normaalissa menettelyssä voimme tehdä sen ainoastaan, jos saamme ne helmikuussa. Koska viimeinen täysistunto on huhtikuussa. Niin, mutta kun tämähän on maaliskuuta tässä. You will send in March, we cannot... Uh, mutta jos lähetette maaliskuussa, niin sitten meillä ei ole enää aikaa normaaliin menettelyyn, koska viimeinen täysistunto on huhtikuussa. Siksi ymmärsin, että helmikuun puolessa välissä tulisi viimeiset Oh yeah, yeah, it's oh, in July, yeah. Yes, Miguel. No, uh, of course there Miguel. interinstitutional No tietenkin uh, tässä uh, kolmen toimielimen välillä on uh, käyty neuvotteluja ja on sovittu, että viimeistään 13. maaliskuuta tämä täytyy ilmoittaa, delegoitussäädös ilmoittaa siis täysistunnossa, eli tässähän on sitten kaksi kuukautta huhtikuuhun Siis mehän voimme tätä vielä vastustaa sitten viimeistään huhtikuussa, mutta tässä käy niin, että jos meillä on äh, epäilyksiä, vaaraumia ja ne sitten tuomme äh, päätöslauselman kautta ilmi viimeisessä täysistunnossa, niin tietenkin jos tämä päätöslauselma esitys tekee ehdotuksia komissiolle, niin sitten luonnollisesti komission täytyy ne ottaa huomioon ja palata sitten äh, asiaan heinäkuussa. Sehän on selvää. Nikolas. Joachim ja sitten Nikolas. E kiitoksia puheenjohtaja. Yhdessä artiklassa nimittäin 17 aassa viitataan delegoituihin säädöksiin ja kun puhutaan tästä aikataulusta, niin se ei ole tässä aikataulussa mukana ollenkaan, ei edes ennen kesää ensi vuonna siis. Ja tätä minä en ymmärrä. Eli kun kyse on aika vaatimattomasta eikä kauhean valtavasta asetuksesta, niin kai komissio nyt pitäisi voida vielä tällä vaalikaudella tähän delegoituun säädökseen ottaa kantaa tai tehdä esitys, että voisimme sitä vielä käsitellä. Kiitos. There's no more questions I would like to ask Muita kysymyksiä ei ole, joten pyytäisin Nikolata vastaamaan erityisesti Joachimin kysymykseen. Yeah, Just uh, on, on the... Kiitos puheenjohtaja tästä viimeisestä asiasta. EDCT-asetus. Komission aikomus. Tämähän ei ole listalla, pitää paikkaansa. Toki me voimme päivittää tätä niin, että me viimeisen seikka on siellä mukana, mutta nyt suunnittelu on sen kaltainen, että tämä olisi viimeisessä ryhmässä mukana. Delegoitussäädös liittyy indikaattoreihin, arviointiin ja raportointiin. Ja tästä syystä se ei ole huippuprioriteetti tärkeysjärjestyksessä. Kun otamme huomioon aikarajoitteet, niin katsoimme, että tämä voidaan pitää alemmalla prioriteettitasolla. Ei, etteikö se nyt, ei, ei siksi, etteikö se olisi tärkeää, vaan kun ajatellaan, minkälaisia toimia se sitten edellyttää. Aikomuksena tällä hetkellä on se, että tämä tulisi uudelle parlamentille kesätavon jälkeen. No palaisin sitten muihin kysymyksiin, jotka nousivat esille. aivan niin kuin Miguel totesi. Sitten kun toimielinten välinen sopimus viimeistellään, että tähän me työstämme, jos sitä sitten muutetaan, niin me sopeutamme toimintamme tilanteeseen. Nämä kolme delegoitua säädöstä, joihin viittasin, tuodaan parlamentin tietoon ennen taukoa. Ja kun oletamme, että parlamentin taholta tai neuvoston taholta ei ole vastalauseita, niin sitten ne voisivat tulla voimaan. Meidän ymmärtämyksemme on sellainen, että jos vastalause esitetään parlamentista tai neuvostosta, niin delegoitussäädös ei silloin astu voimaan. Jos komission taholla on sitten useampakin vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on se, että valmistellaan uusi delegoitusäädös, jolla pyritään puuttumaan niihin kysymyksiin, jotka johtivat vastalauseeseen. Ja tämäkin pitäisi sitten eh, saattaa parlamentin tietoon. Mutta kun otamme huomioon ajoituksen, niin tämä todennäköisesti päätyisi uuden parlamentin käsiteltäväksi kesätauon jälkeen. Ja tämä voisi olla ongelmallista. Meillähän on valtuuksia, jotka kantavat sellaisia määräyksiä, joiden on oltava toimintakuntoisia jo ennen tätä. Sen takia olemme tehneet alustavaa työtä ja jatkossakin teemme sitä lähiviikkoina, jotta ei synny sitä vaaraa, että vastalause sitten pysäyttäisi koko delegoidun säädöksen etenemisen. Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat kiireellinen menettely, sehän ei ole relevantti sinällään, koska sen pitäisi olla mukana myös tässä perussäädöksessä. Kirjallinen menettely mahdollistaa sen, että välittömästi tie- säädös saatetaan tiedoksi ja astuu voimaan. Se ei kuitenkaan ole mukana tässä eikä sitä näin ollen sovelleta. Toinen mahdollisuus on varhainen hyväksyntä parlamentti ja neuvosto voivat aivan eksplisiittisesti ilmaista, että ne eivät aio ilmaista vastalauseita. Eli ne toteavat jo kauden alussa, että vastalauseita ei tule. Niin kuin totesin delegoidun säädöksen suhteen tämän säännön osalta, että voisimme katsoa, olisiko tällainen tilanne mahdollinen. Se vain toimii siinä tapauksessa, että molemmat toimielimet, parlamentti ja neuvosto, ovat valmiita tekemään työtä tämän lopputuloksen saavuttamiseksi. I don't know there are any other comments. Kiitoksia. En tiedä, onko muita kommentteja tähän asiaan tai onko muita asioita Nikolla sille nyt, kun hän on täällä. Ei näytä olevan siinä tapauksessa. Kiitän tästä ja teemme nyt sitoumuksia molemmin puolin, niin että teemme läheistä yhteistyötä näiden säädösten osalta. Sitten viimeinen kohta koskee päätöksiä, joita koordinaattorit ovat tehneet. Haluaisin kertoa teille, että siinä tapauksessa niin meillä vielä yksi valiokunta aloittanut mietintö budjettivalikunnasta toistaiseksi puheenjohtajakokous ei ole sitä hyväksynyt. Jos se hyväksytään, niin se on sitten EPPn ja ALDEn päätettävänä, mikä ryhmä lopulta tämän lausunnon ottaa. Sitten delegoidusta täytäntöpanossäädöksistä perusasetusten esittelijöistä tulee esittelijät myös näiden delegoitujen säädösten ja dele- täytäntöönpanosäädösten hyväksymismenettelyssä. Sitten koordinaattorit ehdottivat, että järjestettäisiin mahdollisesti lisää kuuleminen kumppanuussopimuksista EVP mahdollisimman pian – esittelee perustellut ehdotukset niin, että voimme pyytää kokoukselta lupaa järjestää tällainen. Siinä kaikki seuraava kokous, koskahan se onkaan, 22. 23. tammikuuta. Muita asioita ei ole. Kukaan ei ollut pyytänyt mitään, joten luulenpa, että voimme päättää kokouksen. Tähän ulkopuolella on juuri nyt kokteiltilaisuus takka kuudelta. Niin en tiedä, tuleeko kukaan takaisin, mutta jos haluatte tulla takaisin, niin siellä on kokkarit tiedossa kuudelta. Eli muiden koktailtilaisuuksien lisäksi täällä on koktailtilaisuus kello kuusi, ei siis puoli seitsemältä. Ja oikein hyvää joulua kaikille ja hyvää uutta vuotta ja nähdään koktailtilaisuudessa. Haluaisin kutsua teidät kaikki sinne. Kiitoksia.